Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, darf ich Sie sehr Hyvät kollegat, tervetuloa kokoukseen. Täällä on Veskoden ja Maasten tänään vieraina ja keskustelemme Afrikkaan, erityisesti Sudanin ja Etelä-Sudanin liittyvistä kysymyksistä. Ja täällä on myöskin Albanian pääministeri ja Eurooppa-ministeri ja myöskin Albanian parlamentin Eurooppa-valiokunnan puheenjohtaja. Ja olen kiitollinen siitä, että meillä nyt on tällainen mahdollisuus keskustella keskenämme. Sitten ilmoittaisin teille, että 8. toukokuuta ihmisoikeuksien alivaliokunta keskusteli toisen kerran ihmisoikeus erityisedustajasta. Kollega Andri Kiine on tässä asiassa esittelijänä. Neuvosto haluaisi nyt nimittää ensimmäisen alakohtaisen edustajan, koska nämä kysymykset ovat niin kiireellisiä. Ja pyytäisimme että etenemme asiassa nopeasti. Ja meidän täytyy muistaa myöskin alkuperäiset tavoitteemme ja muistaa että tämä englanninkielinen versio, eli määräaikatarkistusten jättämiselle, jos nyt siihen voimme vielä vaikuttaa, olisi 16. toukokuuta puolelta päivin. Eli sitten 24. päivä toukokuuta voimme sitten äänestää valiokunnassa. Tämä nyt on aika kiireellinen asia meidän kannaltamme. Toivottavasti tässä voidaan sitten edetä nopeasti myöskin täysistunnossa, ellei sitten vähintään 40 kollegaa vastusta tätä esitystä. Sitten haluaisin lyhyesti kertoa että en ole paikalla enää, kun keskustelemme omasta mietinnöstäni. Ja syynä tähän on Saksan vaalitulos. Eli oman puolueeni ilmapiiri nyt ei ole kauhean myönteinen. Eli minun täytyy nyt sitten palata Saksaan työvaliokunnan istuntoon, ja varmaan te ymmärrätte, että tämä poliittinen tilanne on meille aika vaikea. Olen kuitenkin esitellyt teille jo tämän mietinnön, mutta pyytäisin kuitenkin, että ensi maanantaihin saakka voitte tehdä kirjallisia tai suullisia tarkistuksia. Ja sitten ilmeisesti maanantaina meillä on Strasbourgissa valiokuntaistunto ja siellä voimme sitten keskustella tästä. Ja sitten välittömästi seuraavalla viikolla voin sitten valmistella luonnoksen ja toimittaa sen eteenpäin. Ja sitten voimme vielä tarkastella tarkistuksia. Jos teille sopii tämä menettely, niin en nyt halua, että me viivyttelemme näissä kysymyksissä, vaan meidän täytyy katsoa, että millä tavalla tässä nyt pitää toimia. Tilanne nyt on, mikä se on. Nyt De Kaiser saa puheenvuoron. Olettaisin, että tämä on tekninen seikka. Kuulin mainittavan 6. toukokuuta ja 24. toukokuuta. Onko tässä kyse kesäkuusta vai, vai ongelma? Ah, 16. Selvä, 16. Ihmettelinkin. Kiitos. damit einverstanden, dass wir so verfahren. Eli jos teille sopii, niin menettelemme tällä tavalla. Pyydän vielä anteeksi, mutta ikävä kyllä politiikassa tapahtuu tällaisia ikäviä juttuja aina silloin tällöin. Ja Kosacek sitten hoitaa tämän kohdan esityslistalta. colleagues, good afternoon also from my side. Hyvät kollegat, hyvää iltapäivää minunkin puoleltani. Toivotan vieraamme tervetulleeksi EUn erityisedustaja Rosalind Maitsen ja Nicholas Westcott ovat täällä paikan päällä, kertovat meille Etelä-Sudanista ja Länsi- ja Keski-Afrikasta. Haluaisin toivottaa vieraamme tervetulleeksi Edustaja Morrison ja Westcott kertovat meille EUn strategiasta, joiden avulla viedään EU-strategiaa eteenpäin. Etelä-Sudanissa pyritään välttämään konflikteja sillä alueelta. Euroopan unionin toimintojen tehokkuus ja näkyvyys ovat erityisen tärkeitä Euroopan parlamentillemme. Lisäksi Niklas Westcott kertoo meille siitä, mikä on Länsi- ja Keski-Afrikan tilanteen viimeaikainen kehittyminen ja suuret huolenaiheet, kuten Guinea-Bissau, Mali ja Kongon demokraattinen tasavalta Keski-Afrikassa. Nämä ovat myös erittäin kiintoisia, koska Euroopan unioni on ryhtynyt aloitteisiin Keski- ja Länsi-Afrikassa palauttaakseen sinne vakauden. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron ensinnäkin Euroopan unionin erityisedustajalle vai haluatteko te puhua ensin? Niin, minulla on täällä nuotissa toiset nimet. Niklas Veskot, olkaapa hyvä. Voitte käyttää ensin puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja ennen kuin aloitan mitään muuta, niin haluaisin pyytää anteeksi niiltä kollegoilta, jotka olivat täällä viime viikolla, kun en päässyt paikan päälle. Ja siitä syystä olemme laajentaneet tämän päivän esityslistaamme hieman niin, että ne jäsenet, jotka haluavat lisätietoa Länsi-Afrikasta, Keski-Afrikasta, Etelä-Afrikasta, voivat esittää kysymyksiä nyt kun olen täällä. Tänään on ulkoisen neuvoston kokous mukaan lukien kehitysministerit. Se on myöhemmin tänään iltapäivällä ja minun täytyy lähteä sinne sitten näihin kehityskeskusteluihin. Siitä syystä hyvä puheenjohtaja. Pidän lyhyen alustuksen kehityksestä Keski-, Länsi- ja Etelä-Afrikassa ja sen jälkeen annan puheenvuoron Rosalind Marsdenelle, joka kertoo meille lyhyesti Etelä-Sudanista ja molemmat voimme vastata kysymyksiin, vaikka minä olen täällä hieman vähemmän aikaa. Afrikan sarven kriisi on varmasti tuttu kollegoille. Ne kriisit, kriisit jotka ovat puhjenneet viime kuukausien aikana Länsi-Afrikassa, ovat aika paljon uudempia. Ja me kehittelemme vastaustamme näihin niin ihan kuin, ikään kuin tyhjästä. Malin tilanne ja Guinea-Bissaun tilanne, mutta ei pelkästään näiden maiden tilanne tulee kyseeseen. Sahelin alueen tilanne on ollut haavoittuvainen jo pitkään. Eurooppalaiset intressit liittyvät kovasti tähän alueeseen, koska olemme huolissamme terrorismin ja kidnappausten leviämisestä alueella – huumausainekaupasta, ihmiskaupasta, kuten myöskin maahanmuuttopaineista. Ja kun otetaan huomioon tämä hauraus ja meidän intressimme laajuus, niin olemme kehitelleet Sahel-strategiaa, joka hyväksyttiin ulkoisen neuvostossa viime vuonna. Strategia oli oikein hyvä, oikea sellainen, mutta se tuli hieman liian myöhään. Koska kehityskulku oli Sahelin alueella ja varsinkin Malissa niin nopeaa, että ne ovat osoittaneet juuri miten hauras tämä tilanne on ja miten ne toimet, joihin olemme äh, halunneet ryhtyä, ne olisi pitänyt ottaa käyttöön jo kaksi-kolme vuotta sitten, jotta olisi voitu välttää tämä hetkinen tilanne. No, nyt se on mikä on. Ja se, mikä on ollut seurausta Bamakon sotilaiden kapinasta kuukausi sitten, on johtanut koko valtion romahdukseen. Fyysisesti pohjoisessa, jossa kapinallisliikkeet islamisten ja jihadistien liikadinnat ovat olleet vallalla ja Bamakon hallitus ei enää toimi maan pohjoisosassa. Toiseksi maan eteläosa, jossa sotilasvallan kaappaus on romahduttanut hallituksen instituutiot. Ekosin vastaus tähän tilanteeseen oli nopea ja selkeä. Ja se otti käyttöön välittömät sanktiot, jotta voitaisiin pakottaa sotilasjunta luovuttamaan valta takaisin siviili siirtymäkausihallitukselle hallitukselle ennen vaaleja, josta oli tarkoitus pitää tässä kuussa toukokuussa, mutta niitä on nyt lykätty vuodella eteenpäin, kunnes tilanne saadaan hallintaan. Tuo siirtymäkausi kuitenkin on jäänyt ongelmalliseksi. Ja neuvottelut yhä edelleen jatkuvat. Ja son, äh, armeijan rooli, kuten myöskin sen suhde väliaikaishallituksen jota aiempi presidentti johtaa, presidentti Traore ja pääministeri Diara. Euroopan unioni on jat- keskeyttänyt avunannon näissä olosuhteissa. Jos voidaan sopia progressiivisesta siirtymäkaudesta ja selkeästi osoittaa, että siviilihallitus on vallassa ja että sotilaat palaavat parakkeihinsa, niin silloin käynnistämme uudelleen toimintamme tukeaksemme tuota poliittista siirtymää. Jos on kuitenkin selvää, että sotilasvoimat eivät halua palauttaa valtaa takaisin siviilihallitukselle, niin silloin aiomme pohtia kotonun sopimuksen 96 nojalla sitä, että lakkautamme avunannon, kunnes siviilidemokraattinen hallitus palautetaan valtaan. Tilanne on epäselvä. Me olemme tehneet oman kantamme tässä asiassa aivan selväksi sekä ekoukselle kun olemme olleet mukana sen pitämissä huippukokouksissa, joissa näitä asioita on käsitelty. Me olemme myös tehnyt Mamakon viranomaisille tämän selväksi. Mutta vaikka etelässä sovittaisikin siirtymäkaudesta, niin pohjoisen tilanne on erittäin huolestuttava. Sillä tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että olisi vaikea palauttaa hallituksen legitiimi valta rauhanomaisen keinoin. YK on käynnistänyt neuvotteluprosessin ja jähtäväksi, nähtäväksi jää, että edistetäänkö siinä, jos niin se on hyvä, mutta tässä on useita eri ryhmiä, varsinkin al ja Maghreb, minä alueelta, jotka eivät ole lainkaan kiinnostuneita minkään tyyppisen ratkaisun neuvottelemisesta, joka mahdollistaisi sen, että Pohjoismaalissa oikeusvaltioperiaate toteutuisi. Ja siitä syystä saattaa syntyä sellainen tilanne, että väkivaltaa tarvitaan tuon vallan palauttamiseksi. Ekos on eh, tarjonnut joukkoja auttamaan mallin sotilasvoimia palauttamaan järjestysalueelle, mutta ennen kuin etelän saadaan hallitus, niin on vaikea suunnitella seuraavia askelia. Olemme myös saaneet pyynnön ekokselta tarjota, antaa rahaa ja rahoitusta, jotta sen joukot voisivat olla läsnä ja mahdollisesti sitten auttaa, jos tarvitaan järjestyksen palauttamista. Emme ole vielä vastanneet, pohdimme tuota pyyntöä. Tietysti voimme vastata vain niiden varojen puitteissa, joita meillä on käytössä. Ja kun asia käy selväksi, kun tiedetään, minkä hallituksen kanssa tässä keskustellaan, ja mikä tuon päivystävän joukon toimivalta olisi, niin vasta sitten voidaan toimia. Se on tämänhetkinen tilanne. Kinian Bissaussa kriisi on ollut paljon pidempiaikainen ja syvempään juurtunut. guinea politiikassa on useita eri tekijöitä, jotka ovat johtaneet siihen, että epävakautta viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on e- esiintynyt kovasti. Etniset erot, erot siviili- ja sotilaspuolen välillä paljon huumausainekauppaa ja korruptiota. Olemme soveltaneet jo kotonusopimuksen artikla 96 apusuhteissamme Ginea bissauhun Ja toivemme oli, että tämä presidentinvaalikampanja, jonka ensimmäinen kerros käytiin, johtaisi siihen, että saataisiin aikaiseksi siviilipuolen hallitus, joka voisi pureutua näihin ongelmiin ja uudistaa turvallisuuspuolta ja vastustaa korruptiota. Sotilaspuoli pelkää tällaista tehokkaampaa siviilihallitusta ja on keskeyttänyt vaaliprosessin, äh, teki vallankaappauksen ja ajoi maasta siviilipoliitikot paitsi ne, jotka tukivat niitä. Ja se on myöskin julistanut, että yhden vuoden siirtymäkausi on olemassa, ennen kuin tulee siviilihallitus, ja se on siviilihallitus, jonka se on itse valinnut. EKOS on jälleen kerran ehdottanut tarjoavansa 600 miehen joukkoa, joka varmistaisi demokratian palauttamisen presidentinvaalien pitämisen avulla. Sotilasjunta, joka hallitsee Guinea-Bissauta, ei ole hyväksynyt näitä ehtoja. Ja tällä hetkellä on useita angolalaisia joukkoja, jotka tukevat turvallisuuspuolen uudistuksia junta on pyytänyt niiden poisvetämistä. EKOS on samaa mieltä, että niiden tulisi vetäytyä pois, mutta vain sitä silloin, kun EKOS-joukot voivat korvata ne. Ja tilanne on edelleen epäselvä. Kuten totesin, EU-tuki on keskeytetty artiklan 96 nojalla. Hallituksen taloudellinen tilanne, anteeksi, maan taloudellinen tilanne ei ole ollut niin huono kuin Sahelin alueella – joka, jossa samankalta, samanaikaisesti on kärsitty myös poliittisesta kriisistä. Mutta Guinea-Bissaussakin tilanne jatkuvasti huononee ottaen huomioon, että pankit ovat kiinni, kauppaa ei käydä, maanviljelyksen tuotteita ei myydä. Eli meillä on yhä suurempi humanitaarinen ongelma sielläkin käsillä. EU jatkaa Sähäilin alueella, tarjoaa humanitaarista apua ekon avulla ja pyrkii vastaamaan ihmisten tarpeisiin. Onpa sitten kysymys virallisesta hallituksella annettavasta avusta tai ei. Molemmissa maissa tilanne on epävarma. Me olemme läheisessä yhteistyössä ekooksen kanssa ja muiden alueen maiden kanssa, mutta varsinkin Sahelin alueella Mauritania ja muut ovat tärkeässä asemassa ja tietysti toimimme läheisessä yhteistyössä YK kanssa. Ihan lyhyesti tilanne kahdessa muussa maassa vielä Afrikassa, jossa kehitys on ollut myönteisempää. Malavissa pääsiäisen aikaan syntyi kriisi presidentti Musarikan yllättävän odottamattoman kuoleman seurauksena. Valittiin Joyce Banda varapresidentiksi ja perustuslain mukaan hänen pitäisi ryhtyä presidentiksi välittömästi, mutta useat edellisen presidentin tukijoista olivat vastahakoisia, koska Joyce Banda oli karkotettu, erotettu puolueesta aiemmin. Kansainvälisen yhteisön asioiden puuttuminen, mukaan lukien EU, Yhdysvallat, eteläafrikkalaiset yhdessä sen periaatekannan kanssa, jonka Malawin sotilasjoukot ottivat, että nämä tukisivat perustuslakia eivätkä presidentin veliä, johti sujuvan vallanvaihtoon ja uudeksi presidentiksi tuli Joyce Bender. Pre- näin perustuslainen kriisi vältettiin ja hallitus kykeni pureutumaan niihin suuriin taloudellisiin ongelmiin, jotka olivat moninkertaistunut viime vuonna. Ja heti naapurustossa Zimbabwessa kun Euroopan unioni päätti poistaa joitakin niistä rajoittavista toimenpiteistä, joita se oli ottanut käyttöön helmikuussa, niin neuvoteltiin kolmen puolueen kanssa eh, Brysselissä. Nämä puolueet kävivät täällä, tapasivat korkean edustajan, olemme sopineet tavasta edetä joka liittyy siihen, että tarkistetaan edelleen artiklan 96 vaatimia toimenpiteitä heinäkuun lopussa jonka pohjalta sitten EU päättää, onko tehty riittävästi edistystä, jotta palautetaan tai täytäntöönpannaan uutta perustuslakia ja uudet vaalit ensi vuodelle, jos riittävää edistystä on tehty, jotta voimme edelleenkin vähentää niitä rajoittavia toimenpiteitä, joita on sovellettu. Myönteinen vuoropuhelu on käynnissä. Katsotaan, mihin sillä päästään heinäkuun loppuun mennessä. Ja lopuksi mainitsen Kongon demokraattisen tasavallan, jossa vihdoinkin on muodostettu uusi hallitus viime vuoden vaalien jälkeen. Se on teknokraattinen hallitus. On aika rohkaisevaa, että nyt on siellä ihmisiä, joiden kanssa voimme neuvotella ja josta voidaan, joiden kanssa voidaan puhua siitä, että käynnistetään uudelleen EU-apu. Varsinkin maan itäosissa on valtavia haasteita. Siellä yksi aiemmista kapinallisjohtajista on osannut tätä, joka oli osa rauhanprosessia, on vetäytynyt pois. Ja nyt on vielä kriisitilanne käsillä. DRCn mm, Kongon demokraattisen tasavallan sotilasjoukkojen ja hallinnon välillä. Ja lopuksi sitten Rosan Morrison kertoo teille Sudanista. Tilanne on huonontunut dramaattisesti viimeisten viikkojen aikana. Etelä-Sudanin joukkojen toimesta. Euroopan unioni on erittäin huolestunut ja tällä hetkellä jatkuvasti työskentelee kansainvälisten kumppanien kanssa, jotta voitaisiin ratkaista tilanne tavalla, jonka tässä Rosalind Morrison teille esittelee. Erityisen tärkeää on, että kansainvälisen yhteisön yksimielisyys säilytetään niin, että painostus, joka suuntautuu molempiin osapuoliin siitä, että päästään tulitaukoon ja voidaan päästä saman neuvottelupöydän ympärille, maksimoidaan. Ja tässä mielessä sekä Afrikan unioni että YK turvallisuusneuvosto ovat kehitelleet tiekartaston ja EU sitten pyrkii tässä painostamaan molempia osapuolia niin, että nämä palaisivat neuvottelupöydän ääreen. nyt ole hyvä. Indeed. Kiitos paljon. Aivan niin kuin Nick sanoi, Euroopan unioni on hyvin huolissaan rajajännitteiden pahentumisesta Sudanin ja Etelä-Sudanin välillä. Etelä-Sudanin miehitys vanhalla Heglikin rikkalla alueella on kyllä saanut hyvin laajan kansainvälisen tuomion osakseen, mukaan luettuna Euroopan unioni. Rompäy välitti nämä tuomitsevat sanansa puhelussa ja vaati joukkojen välityntä vetämistä pois Heglikin alueelta. Helsinkin miehitys ja jatkuvat pommitukset Etelä-Sudanin alueelle on myös tuomittu. Ulkoasian neuvosto keskusteli Sudanin, Etelä-Sudanin tilanteesta 23. huhtikuuta kokouksessaan. Silloin Etelä-Sudan oli jo vetänyt pois Hedgelikistä joukkonsa ja tämä pantiin hyvän asiana merkille neuvostossa. Molempiin osapuoliin on vedottu, jotta ne välittömästi lopettavat hyökkäyksensä joko suoraan tai epäsuorasti. Kaikki turvallisuusjoukot pitää Abiein alueelta vetää pois ja välttää provokatiivisia toimia mukaan luettuna retoriikka. Euroopan unioni on myös tukenut kovasti Afrikan unionin toimia ja Afrikan unionin täytäntöönpanopaneelin toimia, jonka johdossa toimii presidentti Beki. YK ja muuten, muiden kansainvälisten toimijoiden tuella haluamme varmistaa, että kaikki, molemmat hallitukset ryhtyvät niihin toimiin, joita ulkoisen neuvosto korosti. Olimme tyytyväisiä, kun seuraavana päivänä 24. Toukku, huhtikuuta Afrikan unionin turvallisuusneuvosto määritteli tiekartan, jossa määritellään hyvin selkeät askeleet niin, että vihanpito saadaan loppumaan ja molemmat osapuolet saadaan takaisin neuvottelupöytään. Tämä tiekartta hyväksyttiin myös YK turvallisuusneuvostossa päätöslauselmassa toinen päivä toukokuuta. Euroopan unioni pitää tätä hyvin tervetulleen askeleena. Mielestämme tämän luvun seitsemän päätöslauselman yksimielinen hyväksyminen oli merkittävä diplomaattinen saavutus. Se oli myös hyvä esimerkki läheisestä yhteistyöstä YK ja Afrikan unionin välillä. On myönteistä, että nyt meillä on kansainvälinen konsensus siitä, mitä pitää tehdä. Meillä on selkeä tiekartta, aikataulutus, kunnianhimoinen ja tiukka aikataulu, jonka tukena on myös raportointivelvollisuus turvallisuusneuvostolle ja myös Afrikan unionille. Sitten uhkana ovat turvallisuusneuvoston muut kuin sotilaalliset sanktiot artiklan 41 alaisuudessa, jos osapuolet eivät noudata näitä tavoitteita, näitä määräyksiä. Tarkoitus on nyt pitää yllä painetta molempien osapuolten suuntaan ilman mitään viivytyksiä tai myönnytyksiä. Korkea edustaja on antanut 5. päivä toukokuuta tämän suuntaisen julkilausuman ja Euroopan unioni tekee läheistä yhteistyötä Bekin tukemiseksi. Pääministeri Mellas ECAD ja erityislähettiläs Kerjos ovat tässä yhteistyössä mukana. Olen ollut kartumissa paikalla osapuolille äh, keskust- osapuolten kanssa yhteyksissä ja olemme myös alueellisesti ja kansainvälisesti olleet yhteyksissä Kiinan, Etiopian, e- Egyptiin, Etelä-Afrikan, Turkkiin ja muihin kumppaneihin. Sen lisäksi, että meillä on erikoislähettiläät Yhdysvalloista, Norjasta ja Isosta Britanniasta. Sudanin ja Etelä-Sudanin hallitukset ovat molemmat hyväksyneet turvallisuusneuvoston päätöslauselman ja ovat hyväksyneet sen, että vihanpito on lopetettava. Mutta vielä vaaditaan toimia paikan päällä ja neuvottelujen on jatkuttava välittömästi. Toivomme, että lähipäivinä Bekin paneeli saa aikaiseksi kokouksen niin, että tämä turvallisuusmekanismi JPSM ottaa huomioon molempien osapuolten turvallisuusnäkökohdat. On äärimmäisen tärkeää välittömästi aktivoida rajavalvontamissio, JBVMM, josta periaatteessa on sovittu osapuolten kesken, joka sisältää myös kansainvälisiä tarkkailijoita sekä Sudanista että Etelä-Sudanista kansainvälisten tarkkailijoiden lisäksi. Tarkoitus on valvoa, että raja-alueilla vihanpito, kiellosta pidetään kiinni. Viime päivinä olemme saaneet tiedon siitä, että Abieista on henkilöstö vedetty pois Etelä-Sudanin taholta ja vetoamme Sudaniin, että se toimisi samalla tavalla. Jännitteet Sudanin ja Etelä-Sudanin välillä tällä hetkellä ovat sidoksissa siihen tilanteeseen, joka vallitsee Blue Nilein ja eteläisen Kordofanin alueella. Näillä alueilla vihanpito ei ole loppunut. Taistelut osapuolten välillä jatkuvat edelleenkin. Poliittinen ratkaisu on saavutettava tämän konfliktin ratkaisemiseksi. On tervetullutta, että turvallisuusneuvoston päätöslauselma määrää, että sekä Sudanin hallitukset että SPL pohjoinen joutuvat noudattamaan täysin Bekin ja pääministeri Melosin äh, suunnitelmaa sen puitesopimuksen pohjalta, jonka molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet viime vuoden kesäkuussa. Olemme huolissamme siitä, että Sudanin hallitus ei ole vielä hyväksynyt kolmikanta ehdotusta humanitaarisesta pääsystä äh, Blue Nilein ja eteläisen Kordofanin alueelle. Tämähän YK ja Arabiliitto ja Afrikan unioni hyväksyivät. Ja tästä on keskusteltu helmikuusta lähtien. Välittömänä ensiaskeleena kehoitamme Sudanin hallitusta sallimaan humanitaarisen avun saapumisen paikalle kaikille konfliktialueille näissä kahdessa osavaltiossa. Euroopan unioni on huolissaan myös ihmisoikeustilanteesta molemmissa valtioissa – Etelä-Sudanin tapauksessa huolemme liittyvät erityisesti ihmisoikeusrikkomustapahtumiin, tapauksiin. Etelä-Sudanissa YK on ihmisoikeuslähettiläs on vierailut hiljan, Apipilai. Tässä Etelä-Sudanin hallitus halusi osoittaa avoimuutta näiden asioiden suhteen ja toivomme, että myös Sudanin hallitus terve, toivottaa tervetulleeksi tämän ihmisoikeusedustajan. Meillä on edelleenkin huolia ihmisoikeuspuolustajien pidätyksistä, journalistien, oppositiopolitiikan pidätyksistä ja mielenosoittajien pidätyksistä. Yksi perusperiaatteista tässä rauhansopimuksessa on se, että saadaan demokraattinen hallinto, joka perustuu moninaisuuden kunnioittamiseen ja vapauksien kunnioittamiseen. Euroopan unioni haluaa perusoikeuksille kunnioittamista ja todella mukaanottava demokraattista yhteiskuntaa sekä Sudanissa että Etelä-Sudanissa. Olemme tyytyväisiä, että Kia vieraili maaliskuussa Brysselissä. Vierailunsa aikana hän vakuutti, että hänen hallituksensa haluaa liittyä kotonun sopimukseen. Me katsomme, että kotonu tarjoaa meille pitkän aikavälin äh, perustan suhteissamme maiden toimijoiden välillä. Ja näin voimme käydä myös vuoropuhelua niistä perusperiaatteista, jotka liittyvät tähän sopimukseen. Lopuksi, vaikkakin kansainväliset jännitteet keskittyvät pitkälti Sudanin ja Etelä-Sudanin välisiin suhteisiin tämän tiekartan ja YK turvallisuusneuvoston päätöslauselman takia, niin ei pidä myöskään unohtaa Darfuria. Turvallisuustilanne Darfurissa ei ole niin huono kuin mitä se oli vielä muutama vuosi sitten, mutta ei se vielä hyvällä tolalla ole. Edelleenkin tapahtuu rosvoamista, hyökkäyksiä ja on ollut erilaisia välikohtauksia myös eteläisessä Darfurissa. Humanitaarista apua ei edelleenkään saada tietyille alueille ja UNAMIDilla on rajoituksia liikkumisvapaudessa, erityisesti ilmakuljetusten osalta. 1,7 miljoonaa ihmistä asuu leireillä Tämä ei ole mikään normaali tilanne. Euroopan unioni on kehottanut Sudanin hallitusta ja vapautusoikeusliikettä tekemään kaikkensa, jotta ne panevat täytäntöön Dohan rauha-asiakirjan, joka allekirjoitettiin viime kesänä, ja toimimaan niin, että tämä sopimus todella pannaan täytäntöön. Viimeisen neljän kuukauden aikana ikävä kyllä edistystä on tapahtunut hyvin rajoitetusti. Sudanin hallitus on hyvin hitaasti täyttänyt kansainvälisiä velvoitteitaan. Tilanne jatkossakin vaatii huomiomme. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitoksia Westcott ja Master näistä tiedoista liittyen Afrikan tilanteeseen, erityisesti Sudanin ja Etelä-Sudanin tilanteeseen. Ensimmäiseksi puheenvuoron saa De Kaiser. Hän on EUn vaalitarkkailumission vetäjä Sudanissa ja Etelä-Sudanissa. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä ensin Westcottille yksi kysymys liittyen Kongon demokraattiseen tasavaltaan. Kun sanoitte Kongon osalta, kun puhuitte siitä, niin te vaikutitte aika optimistiselta ja luottavaiselta. Ja kun ajatellaan muita maita, esimerkiksi Malia, Guinea-Bissauta, siellähän on aivan katastrofaalinen tilanne. Kongon demokraattisen tasavallan tilanne on vähemmän vakava. Mutta siitä huolimatta, kun puhutte siitä, että jatkettaisiin keskusteluja juuri valitun hallituksen kanssa, niin muistuttaisin, että meidän vaalitarkkailumatkamme Nedelshevan kanssa ei ollut mitenkään sellainen, että olisi voinut pitää vaaleja hyvinä. Ja toisaalta kysymys, joka liittyy ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeusaktivisteihin, jos ajatellaan vaikka Shebajan oikeudenkäyntiä sotilastuomioistuimessa, no oikeudenkäyntihän vedettiin ihan hyvin, mutta siellä on kuitenkin murhaajien rankaisemattomuutta. Se on siellä hyvin yleistä, ja Chevalian vetoomusta ei vieläkään ole otettu käsiteltäväksi, ja sitten on edelleen monia murhia, joita ei ole selvitetty. Eli tilanne on erittäin huolestuttava, kun ajatellaan ihmisoikeustilannetta. Euroopan unionin on jatkettava tietysti keskusteluja, on annettava apua. Meidän on ylläpidettävä suhteita Kongon demokraattiseen tasavaltaan, mutta siihen täytyy liittää ehtoja, eli ihmisoikeustilannetta pitää parantaa huomattavasti. Ja ainakin minun ryhmäni ja toivottavasti myöskin muut, vetoan nyt siis muihin poliittisiin ryhmiin, eli Kongon demokraattinen tasavalta on nyt kiireellinen kysymys – ja ehkä tästä sitten palautuu mieleen ne kohdat, joihin me haluamme keskittyä, joissa haluamme, että tapahtuu edistystä. Sitten Rova Marsten, kiitoksia, että kerroitte meille Sudanin tilanteesta ja erityisesti Etelä-Sudanista. Kysyisin, kun te nyt teitte tätä analyysiä tänään ja tietysti pidän hyvänä tätä yksimielistä kantaa YK turvallisuusneuvostossa. Siellä on nyt tiekartta ja aikataulu lopultakin. Mutta kun nyt katson tilannetta, kun ajatellaan vuosi sitten ja tällä hetkellä, niin tilannehan on taantunut. Ja täytyy sanoa, että kaikki ongelmat, joita ei ole ratkaistu, eh, kansalaisuus, öljyyn liittyvät kysymykset rajakysymykset, ne ovat edelleen avoinna, mutta nythän näiden kahden maan välillä on lähestulkoon sota. Sinisen Nilin alueella on pommituksia, alueelle ei saada humanitaarista apua. Kiinalla on yhä enemmän vaikutusvaltaa tällä alueella. On sanottu, että se toimisi välittäjänä ja niin edelleen, mutta vuoden aikana näissä asioissa ei ole onnistuttu. Emmekö olleet liittävän valppaina? Olemmeko olleet ihan löysiä? Eli mikä on teidän kantanne, Marsen, tästä kuluneesta vuodesta, joka on ollut äärimmäisen hankala Sudanille ja Etelä-Sudanille? Ja mitä kansainvälinen yhteisö ei ole tehnyt tai on ehkä tehnyt huonosti? Mehän pakotimme tämän maan itsenäiseksi ja olen ensimmäinen, joka myöntää, että se oli välttämätöntä, jotta sota pystyttiin välttämään. Mutta jos nyt ei pystytä välttämään sotaa tässä vaiheessa, niin haluaisin kuulla teidän kantanne tähän ja erityisesti siihen, millainen rooli Kiinalla on. Ja sitten nämä öljykysymykset ja öljyputkikysymykset, jotka sitten liittyvät myöskin Keniaan. Eli aika isoja kysymyksiä. Kiitoksia. Seuraavaksi Salafranca. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tosiaankin mekin ymmärrämme kuinka hankala tilanne on nyt syntynyt. Turvallisuusneuvosto hyväksyi yksimielisesti toinen toukokuuta päätöslauselman ja se on selkeä tiekartta. Ja siinä on vahvistettu päätös, jonka Afrikan unioni teki 24. huhtikuuta. Tiekartta on hyvin selkeä, eli väkivaltaisuuksien ja pommitusten on loputtava Neuvotteluita on jatkettava, jotta voidaan käsitellä asioita, joista De Kaiser juuri puhui. Öljykysymykset, rajakysymykset ovat hyvin hankalia. Rajahan yli 2000 kilometrin pituinen. Ja erityisesti myöskin sopimus, joka liittyy humanitaarisen avun toimittamiseen näihin maihin. Nythän olemme huolestuneena nähneet, millaisia tilanteita on syntynyt näissä maissa ja että sota nyt näyttää hyvin todennäköiseltä. Haluaisin nyt kuulla, mikä on vieraidemme mielipide sen suhteen, miten voidaan nyt toimia ja millaisia ennusteita teillä on humanitaarisen avun suhteen, jota EUsta voidaan toimittaa, jotta voisimme lieventää tätä tilannetta. Öljykysymys on tietysti keskeinen. Olemme nähneet, että Etelä-Sudanilla on tarve kuljettaa öljyä Sudanin läpi päästäkseen satamiin, ja tässä on nyt revitty kiskurihintoja Etelä-Sudanilta. Ja sitten puhuttiin myöskin siihen, että Etelä-Sudan otettaisiin mukaan kotonun sopimukseen. No, tämän maan mukaan ottaminen sopimukseen, joka liittää Afrikan, Karibian ja Tyynemeren maat EU-hun, Siihen liittyy selkeitä ehtoja ihmisoikeuksien osalta ja siinä on selkeästi myöskin viitattu kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Sudanin presidentti on nyt kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkittavana ihmisoikeusrikkomusten takia. Ja ovatko Etelä-Sudanin viranomaiset miettimässä nyt sitä, että se liittyisi sopimukseen vai katsotaanko siellä, että se, että se olisi mukana kotonun sopimuksessa, se voisi edelleen hankaloittaa näitä jo entisestään vaikeita suhteita näiden kahden maan välillä. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Salafranco. Kiitoksia. Sitten Gomez, joka on EUn vaalitarkkailumission johtaja Sudanin osalta this opportunity of having him. En mitenkään voisi jättää tätä tilaisuutta väliin kysymättä West siitä maasta, jossa, jossa Euroopan unioni peittelee toimijan aika hyvin, eli puhumme Etiopiasta, Afrikan toiseksi suurimmasta maasta. Miten me teemme, jotta voisimme vapauttaa näitä satoja poliittisia vankeja, lehtimiehiä, Yksi niistä sai juuri Yhdysvaltain Penn-palkinnon ja kaksi ruotsalaista lehti, lehtimistä, jotka ovat Etiopian vankilassa. No sitten Länsi-Afrikasta. Ja kiitän Westcottia tästä alustuksesta. Haluaisin myös minäkin todeta, että se mitä Länsi-Afrikassa tapahtuu ja millä tavalla asiat etenevät ja millä tavalla EU ei toimi, johtaa siihen, että näen, mitä valtavia seurauksia tuolla taloudellisella ja poliittisella rahoituskriisillä on, joka ei on, ja millä tavalla se heijastuu ulkopolitiikkaamme. Haluaisin kyllä tietää, että onko ulkosuhdehallinnossa pohdittu sitä, että oliko virhe poistaa tämä ISDP missio, joka meillä oli Guinea-Bissaussa. Ja siihen liittyvä turvallisuussektorin uudistus. Guinea-Bissan tapaushan ei ole sellainen, jossa tarvitsisimme yhä enemmän välipuuttumista eikä vähemmän. Ja ne yhteydet, joita on selkeästi tässä kertoneet, mitä tapahtuu Malissa, Guinea-Bissaussa ja ylipäätään nämä rikollisverkostojen ja terroristien al toiminta Maghrebin alueella, niin syntyykö tästä joku lähisota Nigerian ja Angolan välillä Guinea-Bissan vuoksi? Toinen kysymykseni koskee Sudania. Ja olen ilahtunut siitä, että tässä Marsden on täällä paikalla. Olen kiitollinen alustuksesta. Haluaisin kysyä häneltä, onko hän nähnyt edistystä Etelä-Sudanin alueen hallinnossa. Tiedän, että mainitsitte sen, että korkeadustaja on kutsuttu tuonne paikan päälle. Oletteko nähneet edistystä vai onko sotatilanne johtanut siihen, että edistystä ei ole saatu aikaiseksi? Ja haluaisin nyt teidän kommentoivan artikkelin, jonka näin New York Timesissa, jossa sanottiin, että annetaan sodalle mahdollisuus sen takia, mitä tapahtuu Etelä- ja Pohjois-Sudanin välillä. Niin, että itse asiassa olisi hyvä päästä eroon vastustajista. En kysy, että onko eh, Pohjois-Sudanin alueella tapahtunut edistystä, koska tiedän, että se on mahdotonta. Tanok. Kiitoksia sitten Tanok, joka on esittelijä Afrikan sarven osalta. Ja sen jälkeen sitten ensimmäiset vastaukset. Um, uh, Nick. Niin, toivotan lämpimästi tervetulleeksi vieraamme. Kolme kysymystä. Ensinnäkin tuli juuri paikalle. En tiedä, puhitteko juuri tästä saalikysymyksestä, mutta olemme kuulleet huolestuttavia uutisia siitä, että libyalaisia aseita, ylijäämäaseita on nyt päätynyt islamisti al käsiin Maghreb-maissa. Ja sillä on sitten taas yhteyksiä Tuareg-kapinallisiin alueella Timbuktun ja Pohjoismalin lähistöllä. Miten tämä alue tulee kehittymään? Mehän olemme nähneet nyt vähän uudenlaista Somaliaa, joka on turvapaikka jihad-terroristeille, joissa heitä koulutetaan ja niin edelleen – vai olenko ehkä liian pessimistinen? No sitten toinen kysymys. No ulkosuhdehallinto. Tämä liittyy Afrikkaan tämä kysymys. Eli olen lukenut, en nyt ole näissä valiokunnissa, ehkä tätä jo käsitellään parlamentissa, mutta komissio on ottamassa lainsäädäntöä, joka liittyy maksujen avoimuuteen, joita suoritetaan hallituksille kaivosteollisuuden alalla. Jotkut eurooppalaiset yritykset katsovat, että jos tämä menee läpi, niin se vaarantaisi kaupallisia kysymyksiä, mutta se myöskin avaisi tien sitten Kiinan vallalle näiden sopimusten osalta, koska Kiina nyt ei niin kovasti kiinnitä huomioita tällaisiin ihmisoikeus- ja muihin kysymyksiin. Mitä mieltä ulkosuudenhallinto tästä? Voimmeko olla täysin avoimia näissä kysymyksissä vai pitämmekö meidän hiukan miettiä kaupallisia kysymyksiä ja ehkä tinke hiukan sitten avoimuus- ja ihmisoikeuskysymyksistä. Sitten Etelä-Sudanista. Olen lukenut jostain, että ilmeisesti siellä on enää pari viikkoa aikaa reservejä, koska joko siellä on vienti loppunut tai sitten Sudan on katkaissut putket, mutta etelästä nyt ei ole liikkumassa öljyä mihinkään suuntaan. En tiedä kuka nyt on katkaissut mitä, mutta jos varat loppuvat, niin syntyykö Etelä-Sudanin sitten valtava talouskriisi? Kiitos. Kiitoksia, Tanok. Ja sitten ensimmäiset vastaukset ja vieraamme saavat nyt uudelleen puheenvuorot. Olkaa hyvä. Thank you very much indeed. Uh, let me take, um, the... Kiitos. De Kaiserin kysymys ensin Kongosta. Olette aivan oikeassa, että tämäkin on hyvin hauras maa ja hauras alue. Boskon Mantanga on oman kapinansa aloitellut uudelleen ja havaitsimme, kuinka helposti sota syttyy, lia, äh, leimahtaa jälleen uudelleen pintaan. Olemme myös panneet merkille Nedelcevan vaalitarkkailumission tulokset. Kongon viranomaisten kanssa vuoropuhelun uudelleen aloittamiselle on tiettyjä ehtoja. Ensinnäkin vaalijärjestelmän uudistaminen. Paljon hyviä suosituksia on tästä vaalitarkkailuraportista löydettävissä ja haluamme korostaa, että ne on toteutettava ennen seuraavia vaaleja, jos apua halutaan mehän voimme auttaa heitä tässä. Totta kai se vaatii meidän keinojamme ja heidän haluansa ottaa apua vastaan. Toinen seikka on ihmisoikeustilanne. Tämähän liittyy siihen, että saisimme tehokkaan oikeusvaltion toimintaan. Me jatkamme sitä tukea, jota me anna, annamme missioillemme, jolla tuetaan sotilasvoimien ja poliisivoimien uudelleen järjestämistä. Ja tätä kautta toivomme, että voimme pikkuhiljaa saada aikaiseksi oikeusvaltion, joka toimisi mukaan luettuna itäisissä maanosissa. Siellä väestö on kaikista haavoittuvinta tämän tyyppisille väärinkäytöksille. Nämä kysymykset haluamme nostaa esille korkeammalla mahdollisella tasolla presidentti Kabilan kanssa silloin, kun itse tai komission sen saa mahdollisuuden niin tarttua. Me jatkossakin tuemme eri organisaatioiden työtä niin, että ihmisoikeustilannetta voitaisiin parantaa, aivan niin kuin aiemminkin olemme tehneet. Annamme tukea myös klassisille köyhyyden vähentämistoimille, mutta korostaisin näitä toimivan erityisesti. Sitten kysymys Etiopiasta. Tässäkin ihmisoikeustilanne on asia, jota emme etä huomiota. Meillä on huomattavaa kehitysapua, mutta suhtaudumme myös kriittisesti poliittisessa dialogissamme näihin asioihin samanaikaisesti. Me korostamme sitä, miten tärkeää on, että myös vaihtoehtoiset näkökulmat saavat poliittisen mahdollisuuden nousta esille me tarjoamme tukea myös kansalaisyhteiskunnalle ja sen toimijoille. Nostamme esille myös yksittäisiä tapauksia. Mitä tulee ruotsalaisiin journalisteihin, niin teemme läheistä yhteistyötä Ruotsin hallituksen kanssa ja muiden toimijoiden kanssa. Olen vakuuttunut, että tämä tilanne voidaan ratkaista, mutta toki se vaatii aikaa. Tätäkään ei ole unohdettu. Sitten Länsi-Afrikka, edustaja Gomes. Hyvä kommentti siitä, että meillähän oli Guinea-Bissaussa missio, joka lopetettiin. Ja tämä on ollut pysyvä dilemma sen suhteen, eli uskommeko me sen, mitä uudistusprosessista sanotaan, vai uskommeko sen, mitä omat silmämme näkevät. Eli mitään ei oikeastaan varsinaisesti tapahdu, mikään ei muutu. Viime tapahtumat osoittavat tähän jälkimmäisen vaihtoehdon suuntaan. On esitetty toive siitä, että Angola ottaisi tämän tehtävän kantaakseen, he ovat portugalinkielisiä, mutta havaitsimme, että eihän tämä toimi, koska sotilasvoimat eivät halunneet sen ratkaisun toimivan. Entä sitten Ekovasin joukot? Toimisiko tämä paremmin kuin kaksi aikaisempaa yritystä? Me olemme olleet Ekovasin kanssa hyvin rehellisessä vuoropuhelussa tästä asiasta. toimiva ratkaisu saadaan vain silloin, kun sotilaat siirtyvät syrjään politiikasta. Tämä pitäisi pyrkiä tekemään yhteis... Jotkut sanovat, että tämä pitäisi tehdä yhteisössä sotilaiden kanssa, mutta eihän se koskaan toimi. Eli nähtäväksi jää. Mandaattia ei ole vielä viimeistelty, vaikkakin ECOWAS on kyllä ottanut tämän asian huomioon ja siellä on nyt tällainen rauhan täytäntöönpanomissio, rauhan säilyttämismissio, jos niin halutaan ilmaista. Mutta nähtäväksi jää. Katson, että nykyinen kriisi tarjoaa kyllä mahdollisuuksia Guinea-Bissaussa sille, että voidaan tarttua tähän huumekauppaongelmaan. Alueelliset organisaatiot ja naapurimaat toteavat, että ongelmista ei koskaan päästä ennen kuin tähän huumekauppakysymykseen on puututtu. Eli muutoin vain silotellaan pintaa ja todelliset ongelmat jäävät ratkaisematta. En usko, että tämä on minkään, minkälainen Angolan ja Nigerian välinen valtakirjalla käytävä sota. Toki siellä on erilaisia ristiriitoja, mutta mekin olemme nostaneet esille sen, että kansainvälisen yhteisön on tehtävä yhteistyötä portugalien kielisen yhteisön, ECOWASin, YK. On. Jos me emme ole samalla linjalla, niin sitten sotilasjoukot määrittelevät säännöt. Varmaankin viesti on mennyt perille. Sitten Saheli ja Tanokin kysymys tai kommentit. Tässä on melko lailla räjähdysaltis sekoitus kyseessä. On kyllä vaara siitä, että syntyisi toinen Somalian kaltainen tilanne. Tässä on samanlainen räjähdysaltis yhdistelmä pieniä ryhmiä ja paikallisia sitoumuksia, lojaliteettia, kilpailuasemia, eri kansainvälisiä toimijoita. Kaikki sellaisella alueella, joka perinteisesti on ollut aika heikosti hallinnoitu. Ja aseita on vapaasti saatavilla, kaikenlaisia aseita. Tämä alue ei oikeastaan koskaan ole ollut hyvässä hallinnossa, mutta nyt se on täysin hallitsemattomissa. On oleellista, että yhteistyö toimisi kaikkien toimijoiden kesken, mukaan Algeria, Libya, Mauritania, ekovasin valtiot yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa. Me teemme YK kanssa, YK Länsi-Afrikan yksikön kanssa läheistä yhteistyötä ja kaikkien aluemaiden kanssa yhteistyötä. Mekin olemme huolissamme niistä mahdollisista yhteyksistä, joita näyttää syntyvän Al-Qaidan koko haremin välillä Nigeriassa. Nigerialaiskin ovat huolissaan. He ovat nyt aktiivisempia ja pyrkivät ratkaisemaan nämä ongelmat Sahelin alueella. Me olemme kaikki tietoisia, että tarvitaan nopeaa toimintaa. Mitä, pidem, mitä pidempään tämä tilanne on tällainen, niin hyvin, hyvin vaikeaksi se sitten muodostuu ottaa tilanne taas haltuun. No sitten ääriliikkeet, ekstremismi tällä alueella. En tiedä, onko lainsäädäntöä jo tulollaan tulossa, mutta ulkoasianhallinnossa olemme kovin aktiivisia, kun katsomme näitä konfliktimineraalikysymyksiä ja katsomme, miten kaivannaisteollisuus voisi toimia avoimemmin IAIin kautta niin että saisimme todellakin tälle alalle avoimuutta sääntöjä, voisimme valvoa, mihin rahat menevät ja kuka valvoo sitä ja mihin näitä tuotteita käytetään. Tähän me kyllä keskitymme ja on eri aloitteita, jo, joiden kautta tilanteeseen pyritään puuttumaan. Sitten Sudanissa aivan lyhyesti kommentti siitä, pitäisikö sodalle antaa mahdollisuus. syy tilanteen heikkenemiseen viime vuosien aikana. Oikeastaan näitä syitä on useampiakin. Molemmilta osapuolilta puuttuu kokemusta konfliktin ratkaisussa. Ja etelässä itsemääräämisoikeus on hyvin uusi ilmiö. Pohjoisessa taas on eksistentiaalinen uhka sen suhteen, että koko maa hajoaa käsiin. Sen takia tässä turvaudutaan periaatteisiin ja ei haluta tehdä kompromisseja. Kuitenkin voin sanoa, että kokemus on osoittanut, että voimankäyttö epäonnistuu tällaisten konfliktien ratkaisuyrityksenä. Molemmat osapuolet alkavat ymmärtää tai ovat ainakin mahdollisimman pikaisesti tätä ymmärtävässä, ymmärtämässä ja palaavat neuvottelupöytään, koska voimankäyttöhän vain pahentaa tilannetta eikä ratkaise mitään ongelmia. Roslin. Because uh, there are three more interventions from Täällä on vielä kolme puheenvuoropyyntöä, eli ehkä kuuntelemme ne ensin. Tiedän, että teidän täytyy vielä lähteä, ja sitten Maasten voi sitten käyttää vielä puheenvuoron. Eli seuraavaksi Mauro. Mario. Sì, grazie, Kiitoksia, puheenjohtaja. Täytyy myöntää, eli olen hiukan hämmentynyt siitä, mitä kuulin nyt Sudanin konfliktista – Täytyy myöntää, että aina olen katsonut, että tämä on asymmetrinen konflikti. Ja suurin osa vääryyksistä johtuu kartumin hallinnon asenteesta. Tiedän, että meillä pitää olla tasapainoinen asenne ja meidän täytyy edistää rauhaa, mutta mielestäni ei ole täysin johdonmukaista se, että sanotin, että kummaltakin osapuolelta puuttuu kokemusta. En nyt usko, että kartumista puuttuu kokemusta, vaan päinvastoin katson, että kartumilla on hyvin paljon käytössä nyt viivytystekniikka. Ja se johtaa ennen pitkää Etelä-Sudanin hallituksen romahtamiseen, ellei öljykysymyksiä saada ratkaistua. Eli täytyy toivoa, että yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on yksimielinen, mutta turvallisuusneuvostossa on kuitenkin mukana Kiina, joka haluaa myöskin pelata aikaa. No mikä on EUn kanta? EUssa halutaan toimia sillä tavalla, että tilannetta tulkitaan tavalla, jolla katsotaan, millä tavalla päästään tasapainoon, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että kun kyseessä on asymmetrinen tilanne, se tarkoittaa, että meidän täytyy tukea sitä, että Etelä-Sudan voi rakentaa valtiotaan ja rakenteitaan. Minua ei yllättäisi, jos ensi kohdalla, jos noudatamme tätä lähestymistapaa ja meidän täytyisi sitten katsoa faktoja, niin täytyy katsoa, että siellä ei enää ole sitten liikkumavaraa enää tässä tilanteessa. Thank you very much, Mr. Mauro. Kiitoksia. Sitten Lösing. Ja vielen dank. Kiitoksia. Täytyy sanoa, että olen aika yllättynyt siitä, että kollegat ovat yllättyneitä. Olen samaa mieltä siitä, mitä kollega De Kaiser sanoi. EUhan tuki sitä, että Etelä-Sudan itsenäistyi kun ajateltiin niitä ongelmia, joita oli syntymässä, ja kun ajatellaan näitä rajakiistoja ja öljyyn liittyviä kiistoja, heti alusta pitäen tämä tilanne oli tiedossa ja konflikti oli jo olemassa ja oli selvää, että siihen aikaan ratkaisua ei löytynyt ja että sitä ei lähitulevaisuudessa myöskään pystyttäisi ratkaisemaan. Eli minä nyt hiukan ärsyttää sitä, se, että jotkut ovat yllättyneitä siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Mutta on minulla konkreettisia kysymyksiäkin, ja haluaisin nyt hiukan täsmentää tiettyjä seikkoja. Eli haluaisin kysyä, kuinka täsmällisiä nämä suunnitelmat ovat, kun ajatellaan EUn toimintaa Jubassa – kuinka pitkälti suunnittelua on tehty ja mikä sitten olisi tämän tarkkailumission tehtävä, mitä sen varalle on suunniteltu. Ja onko jäsenvaltioissa suunniteltu sitä, että abeihin lähetettäisiin YK joukkoja? Kiitos. No. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen puheenvuoro Munis. Gracias, president. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mauro hyvin totesi tämän ongelman, josta minäkin haluaisin puhua, eli EUn rooli Etelä-Sudanissa. Mehän olemme olleet mukana heti alusta pitäen tässä. Me olemme yrittäneet olla keskeisessä roolissa, emmekä halunneet päästä tätä tilannetta riistäytymään käsistä. No Westcott puhui näistä varoista ja siitä, että alueella pitäisi ylläpitää vakautta. Ja nyt, jos katsotaan vähän politiikkaa ja ideologiaa, eli budjettikysymyksiä, ja niistähän kohta tässä valiokunnassa keskustellaan, eli vakausväline on nyt kärsinyt huomattavista leikkauksista ja se on väline, jota on käytetty näiden ongelmien ratkaisemiseen samoin kuin kehitysyhteistyövälineitä. Niitä on leikattu, kun ajatellaan sitä, mitä on suunniteltu ja mitä tarpeita tulevina vuosina on. Ja haluaisin kysyä, saatteko te tukea tälle politiikalle, tälle vakauspolitiikalle, ja kun ajatellaan EUn toimia ja näiden Afrikan missioiden rahoitusta. Eli saatteko te riittävästi tukea rahoitukselle ja komissiohan ensi vuoden budjetin osalta ja seuraavien rahoitusnäkymien osalta on kaavaillut näille saroille leikkauksia, ja EU on kuitenkin jo sitoutunut näihin jo. Ja meillähän on keskeinen rooli sekä poliittisesti että myöskin taloudellisesti. Kiitoksia. Thank you very much, Madam Muniz. Kiitoksia, Muniz. Ja seuraavaksi Maasten, teillä on sitten haastava tehtävä vastata näihin kysymyksiin ja tehdä sitten yhteenveto. Kiitoksia. Yritän vastata kysymyksiin, jotka koskevat Sudania ja Etelä-Sudania. Ensinnäkin edustaja Käiserin aika henkilökohtainenkin kommentti siitä, miten asiat ovat menneet huonosti viimeisen vuoden ajan. Mitä kansainvälisen yhteisön on se pitänyt tehdä lisää ja miksi tilanne on muuttunut tällaiseksi. Yksi näistä perustavanlaatuista asioista, jonka esittäisin, on, että se, mikä meillä tässä on kyseessä, on erittäin suuri luottamuspula molempien hallitusten puolella. Ei ehkä ole yllättävää, että tilanne on tämä näin monen sisällissota vuosikymmenen jälkeen. Mutta emme saisi myöskään aliarvioida niitä valtavia haasteita, joita meillä on edessämme, kun pyritään tässä saamaan eri osapuolet neuvottelupöydän ääreen. Maailman hallitukset ovat sitoutuneet työstämään kahden toimivan valtion ratkaisua. Mutta käytännössä on saatu nähdä, että jatkuvasti on tehty lyhyen aikavälin taktisia päätöksiä neuvotteluissa, eikä niinkään strategisia päätöksiä, jotka pohjautuisivat tuohon käsitteeseen. Bekin paneeli on tehnyt huomattavan hyvää työtä viimeisen puolentoista vuoden aikana. Molemmat osapuolet on saatu allekirjoittamaan sopimukset esimerkiksi rajamerkinnöistä, kansalaisten asemasta kummassakin maassa, tilapäisistä turvallisuusratkaisuista, rajavalvontamissioista ja aggressiivisesta toiminnasta – Näitä esimerkkejä on hyvin paljon. Pääesimerkkinä, pääongelmana on se, että monia sopimuksia ei ole edes osittain täytäntöönpantu. Ja siitä syystä tässä palataan takaisin kysymykseen siihen, että onko molemmilla hallituksilla se poliittinen tahto olemassa, että tarvitaan, kun halutaan valita rauhan tie eikä sodan tietä, kun pyritään ratkaisemaan nämä ongelmat rauhanomaisesti eikä siirrytä käyttämään sotilaallisia ratkaisuja ja voivatko ne katsoa pidemmälle kuin lyhyen aikavälin taktisiin saavutuksiin, jotta ne voisivat arvostaa paremmin vastavuoroisen äh, riippuvuutensa hyötyjä kahden toimivan valtion pohjalta. Maaliskuun puolivälissä syntyy kuoren optimismia, kun molemmat osapuolet sopivat öljyneuvotteluissa, että ne tunnustavat, että tilanne on mahdoton, jolle aivan, eh, on vaikea, olla aivan mahdotonkin sen kuilun kuramiseksi, mitä Juba olisi maksanut Kartumille putken käytöstä ja mitkä olisivat olleet siirtymäkauden rahoitusjärjestelyt. Ja presidentti Beckin ehdotus oli se, että hallitukset lähestyisivät kansainvälistä yhteisöä, jos kansainvälinen yhteisö voisi olla rahoittamasta yhtä kolmasosaa Kartumin rahoituskuilusta, kun tässä Juba tarjosi yhden kolmanneksen ja Khartoum kiristi vyötään tarjotakseen toisen kolmanneksen. Ja presidentti Bashir kävi Jubassa maaliskuussa. Tuolloin oli erittäin suuren pettymyksen aiheuttavaa se, että vaikka edistystä oli saatu aikaiseksi, kaikki romahti sen takia, että kiistat eskaloituivat niin nopeasti rajalla ja johtivat sen kaltaisiin ristiriitatilanteisiin, joita näiden armeiden välillä on nähty viimeisen viikkojen ajan. Kiinan rooli. Meillä on yhteiset intressit Kiinan kanssa, kun pyritään kehottamaan molempia hallituksia työskentelemään rauhan puolesta ja ratkaisemaan nämä rauhansopimuksesta jäljelle jääneet avoimet asiat. Kiinalla on Kartumin kanssa strateginen sopimus jo kumppanuus olemassa 80-luvulta lähtien, mutta se on myös erityisen kiinnostunut Etelä-Sudanista. Kiinasta on tullut yhä proaktiivisempi, koska sen öljyyhtiöiden intresseihin on tämä konflikti suoraan vaikuttanut. Olemme pyrkineet mahdollisimman pitkälti kääntymään kiinalaisten viranomaisten puoleen. Siellä on Kiinan erityislähettiläs, joka työskentelee paikan päällä. Olemme pyrkineet näkemään, onko niillä kaikilla erittäin tärkeä rooli, kun ne tukevat Beckin panelia. Meidän käsittääksemme kansainvälinen yhteisö on parhaansa mukaan tukenut Beckin panelia. Ja tietysti se voisi tehdä vielä enemmänkin, kun se pyrkii tarjoamaan lisäpoliittista tukea. Ja kun rakennetaan tällaista ö, tätä öljyputkea, niin Sudanin hallitus on ilmaissut pääsemään sopimuksen Kartumin hallituksen kanssa, kunhan vain päästään sopimuksen, joka heidän mielestään on kohtuullinen, jossa on oikeudenmukaiset ehdot. Tässä on kysymys ollut Sudanin satamassa tapahtuneista konf- öljylastien konfisko- konfiskoinneista. Aivan äskettäin myös on saatu nähdä lisämerkkejä siitä, että siellä ollaan sitä mieltä, että luotettavampi vaihtoehto olisi rakentaa vaihtoehtoinen putkisto mahdollisesti Kenian kautta. Mutta on selvää, että kun alun perin puhuttiin siitä, millä tavalla tämä hoidettaisiin yhdessä vuodessa, niin nyt näyttää siltä, että vähintään kaksi-kolme vuotta tähän uppoa, jollei pidempäänkin. Eli Tämä vaihtoehdon toteutettavuus on edelleen pohdinnassa. Etelä-Sudanin hallitus on tehnyt aivan selväksi sen, että se suhtautuu tähän vaihtoehtoon erittäin vakavasti. Se, millä tavalla sana sitten liikkeelle humanitaarinen apu Sudaniin ja Etelä-Sudaniin. Tiedän, että ECHO ovat ECHOlle on Sudan ja Etelä-Sudan kaikkein suurimpia ohjelmia. Darfurissa tietysti on myös suuri ohjelma. Valitettavasti humanitaariset haasteet Etelä-Sudanissa ovat jatkuvasti kasvussa ja ne kasvavat erittäin nopeasti. Siellä on heimokonflikteja, pakolaiset tulevat yli rajan Sudanista. Ja lisäksi syntyy ongelmia siitä, että ihmisiä palaa pohjoisesta takaisin. Tämä on tällainen yleinenkin järjestyksen ja elintarvikkeisiin liittyvä ongelma. Siitä syystä humanitaariset haasteet ovat sellaisia, että saattaa olla, että tarvitaan kansainvälisiltä lahjoittajilta yhä enemmän humanitaarista apua. Etelä-Sudanin liittyminen kotonuuhun ja miten se liittyy kansainväliseen rikostuomioistuimeen, niin se silloin ratifioisi Rooman sopimuksen. Toivomme tietysti, että Sudan ja Etelä-Sudan voivat ratkaista erimielisyytensä mahdollisimman nopeasti. No hallinto sitten ja sen kehitys Etelä-Sudanissa. Siellä olemme edelleen huolissamme ihmisoikeusongelmista, jotka liittyvät SPLAhan ja poliisiin. Tämä osittain liittyy siihen, että kun on siirrytty sissiarmeijasta demokraattisen äh, ammattimaiseen armeijan ja poliisijoukkoihin, niin prosessi on edelleen käynnissä. Joten me kannatamme tietysti sitä, että etelä sudanin hallitus, etelä hallitus on tunnustanut sen, että sillä on ongelmia, on valmis pyytämään apua. Ja tällainen lähestymistapa on kyllä hyvin myönteinen. Kun puhutaan hallituksesta yleisemmin, niin Etelä-Sudanin hallitus on ottanut käyttöön perustuslain uudistamiskomitean, joka tutkii perustuslain uudistumis, uudistamismahdollisuuksia. Ja se on aika kattava. Siinä on mukana monia myös oppositiopuolueen jäseniä. Ja tuon valiokunnan työ on hieman jäänyt sen varjoon, mitä tuolla rajalla tapahtuu Sudanin kanssa. Minusta meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta voisimme tukea tuota operaatiota, kuten myöskin ihmisoikeuskomission työtä Etelä-Sudanissa. Ja näin voisimme tukea myös oikeusjärjestelmään koulutusta. Öljykysymys Etelä-Sudanissa ja tilanne siellä on syntynyt osittain siitä syystä, että viime vuoden joulukuussa tämä liittyy niihin Addis Abebassa käytyihin neuvotteluihin ja Kartumin hallitus ilmaisi, että se aikoo ryhtyä takavarikoimaan osan Port Sudanista, koska se väitti, että ei Etelä-Sudan ollut maksanut kauttakulkumaksuja, jotka piti maksaa Kartumin hallitukselle heinäkuusta lähtien. Vaikka neuvottelut olivat olleet käynnissä, niin silti sanottiin, että mitään rahaa ei ollut tullut. Etelä-Sudan sanoi, että se edelleen neuvotteli ja itse asiassa se maksoi jatkuvasti prosessointimaksuja ja kuljetusmaksuja. No sitten tilanne huononi. Ja tammikuun lopussa Etelä-Sudan päätti sulkevansa öljytuotannon kokonaan. Se väitti, että Kartuumin hallitus oli takavarikoinnin lisäksi rakentanut sellaisen putkiston, joka veisi Etelä-Sudanin öljyt suoraan kartumijalostamoon. Ja näin väitettiin, että mitään tuloja ei saataisi maasta viennistä. Ja siitä syystä päätettiin lakkauttaa kaikki tuotanto. Tämä oli aivan dramaattinen päätös. En usko, että monikaan oletti, että Etelä-Sudanin hallitus menisi aivan niin pitkälle. Joka tapauksessa näin tehtiin. Ja sillä on tietysti ollut erittäin vakavia taloudellisia seurauksia. Kansainvälinen lahjoittaja, yhteisö, mukaan lukien Euroopan unioni, on sanonut, että me emme nyt tässä ryhdy kyllä pelastelemaan Etelä Sudania ja rahoittamasta joka, osuutta, joka jää öljytuloista saamatta – mutta tietysti tämä vaikuttaa suuren osaan väestöä. Tilanteesta voisi tulla myöskin erittäin vakava seuraavien kuukausien aikana. Varmasti monet teistä ovat nähneet Maailmanpankin kertomuksen, joka nyt sitten on vuotanut lehdistönkin. Kartuumissakin Sudanilla on edessään erittäin suuri talouskriisi ja sillä ei ole ulkomaankaupan varantoja lainkaan. Se on myös menettänyt erittäin suuren osan siitä pienestä öljystä, joka sillä oli pohjoisessakin valuutta, ähm, valuutan arvo laskee kovasti, inflaatio on voimakasta ja ulkomaankaupan alijäämä on valtava. Eli tässä on tilanne, jossa Juba ja Khartoum tuijottelevat toinen toistaan ja pohtivat, että kumpikohan tässä romahtaa ensin. Talouden tekijä siis on erittäin tärkeä, kun tarkastellaan sitä, millä tavalla se liittyy poliittiseen tilanteeseen ja niihin neuvotteluihin, joita näiden kahden välillä käydään. Pitäisikö meidän sitten tehdä enemmän Etelä-Sudanin tukemiseksi? No, olemme pyrkineet Etelä-Sudanin itsenäistymisestä lähtien aivan tahallisesti ottamaan käyttöön tämän niin sanotun kattavan tasapainoisen lähestymistavan, koska emme halunneet antaa sellaista vaikutelmaa Sudanille, että etelän itsenäistymisen jälkeen käännämme sille selkämme. Ja että emme olisi enää siitä kiinnostuneita, katsoisimme vain etelään. Olemme tunnustaneet, että Etelä-Sudanin vakauden ja kestävyyden nimissä on oleellista, että kun otetaan huomioon se suuri riippuvuus, joka sillä pohjoisesta, tuettaisiin kahta toimivaa valtiota, eikä keskityttäisi vain toiseen niistä. Tämä on siis ollut se äh, ajattelutapa, joka on pohjannut tätä toimintaamme. etelä on erityisen köyhä maa ja olemme tehneet kaikkemme tarjotaksemme sekä humanitaarista, kuten myöskin kehitysapua paikalle. Meidän ehkä pitäisi yllättää sitä, mitä on tapahtunut sillä Abion kaltaiset tapaukset eivät ole ratkanneet aiemmin ennen tämän siirtymäkauden loppua. Saimme huomata, että sinisen niiden pöytäkirjaa ei ollut täysin implementoitu näiden neuvotteluiden jälkeen, tai kun puhuttiin SPLAn joukkojen uudelleenkäyttöönotosta. Tällä hetkellä nähdään, että tämä on osittain seurausta siitä ja se on johtanut erittäin hankalaan tilanteeseen näillä kahdella alueella. Abien ongelma on erityisen monimutkainen ja tärkeä askel eteenpäin olisi se, että Kartum ja Juba molemmat vetäisivät turvallisuusjoukkonsa pois, niin kuin niiden olisi pitänyt tehdä viime kesäkuun sopimuksen nojalla. Etelä-Sudan on nyt näin tehnyt, ja EU-päätöslauselman nojalla. Toivomme, että Kartumkin tekee niin. Kun tähän on päästy, niin sitten me Bekin paneeli voi ryhtyä keskustelemaan Abiein lopullisesta asemasta. EU-missiosta esitettiin kysymys Etelä-Sudanista. On olemassa kysym- suunnitelmia, jotka ovat aika edistyksellisiä Toimitaan, joka alun perin keskittyy siihen, että parannetaan turvallisuutta Juban lentokentällä. Tämä on erittäin tämä on herkkä hanke, joka toivottavasti kyetään ottamaan käyttöön mahdollisimman nopeasti, kun otetaan huomioon Juban turvallisuuskentän turvallisuusongelmat. Tämä on erityinen EUn siis panosasia. Lopuksi kysymys siitä, että voisivatko EUn jäsenvaltiot tarjota henkilökuntaa ABien YK-joukoille. No nuo YK-joukot muodostuvat miltei yksinomaan etiopialaisista. Siellä on joitakin siviilihenkilökuntaan kuuluva, jotka tulevat muista maista. Mutta se, missä voisi olla hyvä mahdollisuus, olisi tässä yhteisessä rajavalvontamissiossa, jossa UNDPKO pyrkii samanaikaiseksi kansainvälisiä tarkkailijoita ja siinä saattaisi olla tilaisuus sitten sille, että useammatkin maat, mukaan lukien Euroopan unionin maat, voisivat olla mukana osallistumassa. Kiitoksia. Marsten. Äh. Kiitoksia. Tämä kohta on nyt käsitelty. Ja pidämme nyt pienen tauon ennen kuin siirrymme seuraavaan kohtaan. Okay, colleagues, we can start. No niin, kollegat, sitten jatkamme. Seuraava kohta esityslistalla on keskustelu Albanian ulkoministerin kanssa ja myöskin Albanian Eurooppa-ministerin kanssa ja Albanian parlamentin Eurooppa-valiokunnan puheenjohtajan kanssa. Ja keskustelemme Albanian tilanteesta. Eli täällä on nyt poliitikkoja Albaniasta vieraana valiokunnassamme. Ja korostaisin, että kun tänne on kutsuttu hallituksen ja opposition edustajia, Euroopan parlamentti haluaa osoittaa tukensa rakentavalle vuoropuhelulle Albaniassa. Tämä on osa EUn liittymisprosessia ja myöskin osa toimivaa demokratiaa. Pyytäisin, että Albanian poliitikot jatkavat tällä tiellä – jos Albania lähenee Euroopan unionia. Ja erityisesti täytyy korostaa sitä, että on vahvistettava demokratiaa ja vahvistettava parlamentin valtuuksia ja luoda poliittisen suvaitsevaisuuden ilmapiiri. Myöskin täytyy nopeasti saattaa päätökseen vaaliuudistukset. Ja Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin pitää myöskin kannustaa Albaniaa jatkamaan olemaan rakentavassa roolissa – kun ajatellaan alueellista vakautta ja etnisten ryhmien välisiä jännitteitä, erityisesti kun ajatellaan, mitä viime aikoina on tapahtunut Makedonian ja myöskin Kosovon alueella. Seuraavaksi puheenvuoronsa varapääministeri ja Albanian ulkoministeri Hachinasto, Pyydän anteeksi huonoa Albanian ääntämystäni. Ja sen jälkeen sitten muut Albanian edustajat, mutta ensin varapääministeri, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet. Minulla on nyt ilo puhua tässä valiokunnassa tänään ja kertoa myönteisistä ja tärkeistä kehityskuluista Albaniassa ja myöskin puhun sitten Albanian aluepolitiikasta. Albaniahan on matkalla kohti EU-jäsenyyttä. Kollegoiden kanssa Euroopan integraatioministeri Regu ja Euroopan integraatio valiokunnan puheenjohtaja Dush Bushati. Heidän kanssaan kerromme nyt tilanteesta ja sitten vastaamme kysymyksiin. Ensin haluaisin kiittää teitä, puheenjohtaja, tämän tilaisuuden järjestämisestä ja kaikkia valiokunnan jäseniä heidän selkeästä sitoutumisestaan Albanian eurooppalaiseen integraatioon ja Länsi-Balkanin kehitykseen. EUn integraatio on päätavoite albanialaisille. Se on tärkeä väline kohti uskottavaa poliittista ja taloudellista uudistusta yhteiskunnassamme. Ja viime marraskuussa yli puoluerajojen osallistuttiin nyt rakentavaan poliittiseen vuoropuheluun. Ja olemme yrittäneet päästä eroon poliittisesta umpikujasta, umpikujasta Albaniassa ja saimme apua EUn toimielimiltä, komissiolta ja myöskin Euroopan parlamentin jäseniltä. Me uskomme, että 12 painopistealueiden toteuttaminen, jotka liittyvät komission kertomuksen vuodelta 2010, meidän täytyy toimia kansallisesti sekä hallituksen että kansallisyhteiskunnan ja opposition pitää olla tässä mukana. Tämä oli selkeä viesti laajentumiskomissaarilta Fyylältä, kun hän viimeksi kävi Tiranassa. Vaalit ovat tulossa ja kaikki poliittiset puolueet ovat sitoutuneet siihen, että vaaliprosessi noudattaa perustuslain henkeä ja kirjainta. Poliittinen yhteistyö parlamentissa on ollut perustavanlaatuisen tärkeä, jotta uudistuksia on voitu toteuttaa Albaniassa. Meillä oli hyvin laajat konsultaatiomenettelyt sidosryhmien kanssa ja meillä on kansallinen suunnitelma, jota on jo alettu toteuttaa, joten edistystä tapahtuu. Parlamentin uudistustyöryhmä on laatinut 34 tarkistusta ja 27 artiklaa, jotka liittyvät parlamentin toimintatapoihin. Ja me haluamme vielä vahvistaa hallinnollista kapasiteettia parlamentissa asioissa, jotka liittyvät Euroopan unioniin. Kaikki lait, joihin vaaditaan määräenemmistö, on hyväksytty laajalla enemmistöllä, ja olemme kaikki sitoutuneita muihinkin lakeihin, joihin vaaditaan määräenemmistö. Oikeusasiamies on jo nimetty, ja hän on saanut täyden tuen vaativalle työlleen. Ad hoc-valiokunta, joka tekee vaaliuudistuksia ja joka on saanut tukea kansainvälisiltä asiantuntijoilta, on jo hyväksynyt merkittäviä muutosehdotuksia, jotka ovat OECDn ehdotusten mukaisia. Poliittisesti haluamme saada vaaliuudistukset toteutettua ajoissa ennen seuraavia vaaleja. Suurin uudistus on juuri saamassa päätökseen, ja sitten julkishallinnon uudistus – toimintoihin on ryhdytty, jotta voidaan taata tehokas täytäntöönpano ja kapasiteettien rakentaminen. Edistystä on tapahtunut myöskin oikeusvaltioperiaatteen osalta. Uusi suunnitelma on hyväksytty ja valvontamekanismi, jolla valvotaan täytäntöönpanoa, on myöskin kehitetty. Kun ajatellaan oikeusjärjestelmän tehokkuutta, uusi komitea on nyt aloittanut työnsä ja oikeudellisen avun komitea on edesauttanut oikeudellisen avun saamista ja tämä on tärkeä väline, jotta voimme panna täytäntöön oikeudellisia päätöksiä. Ja käsikirja, joka liittyy tarkastuksiin ja jota käytetään oikeusministeriössä, johtaa siihen, että oikeuslaitoksen vastuullisuus kasvaa. Korruption torjunta on edelleen painopistealueen Albanian hallitukselle – ja olemme keskittyneet siihen, että parannetaan, parannetaan toiminnallisia puitteita ja vahvistamme myöskin toimielinten välistä yhteistyötä, jotta saamme aikaan vankan pohjan tälle saralle. Järjestelmä, jossa kerätään tietoja, on kehitteillä. Puolueet ovat löytämässä oikeudellisen kompromissin koskemattomuuden poistamisen osalta – järjestäytynyt rikollisuus on edelleen äärimmäisen tärkeä kysymys hallitukselle. Hyvää edistystä on tapahtunut toimielinten korjoinnissa, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, huumekaupan torjunnassa ja meillä on myöskin parempaa yhteistyötä muiden maiden oikeuslaitosten kanssa. Sitten tekijänoikeuksista olemme hyväksyneet strategian jolla parannetaan tämänhetkisiä oikeudellisia puitteita. Ja joulukuussa 2011 tekijänoikeusasioista, tekijänoikeusasioita käsittävä komitea luotiin. Ja Albania, Albaniassa on nyt lainsäädännölliset puutteet, puitteet, kun ajatellaan ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia. Me ponnistelemme varmistaaksemme näiden sääntöjen tehokkaan täytäntöönpanon ja viime lokakuussa tehtiin väestönlaskenta kansainvälisten standardien mukaisesti. Ja kyselykaavakkeessa oli kysymyksiä etnisestä alkuperästä ja uskonnosta, ja tämä liittyi itseidentifiointiperiaatteeseen. Ja näiden tietojen avulla voimme kehittää ja muuttaa politiikkaa suhteessa vähemmistöihin ja ottaen huomioon täsmälliset tilastotiedot. Sitten romanivähemmistön osalta on pantu täytäntöön kansallista strategiaa vuosille 2010-2015. Ja olemme katsoneet esimerkiksi muuttamaan joutuneiden romaniperheiden tilannetta. Ja puolustusministeriö on nyt osa työministeriötä. Ja tältä pohjalta voimme edistää asuntotilannetta, ja useita perheitä on majoitettu väliaikaisesti. Sitten meillä on muita toimia suunnitteilla, esimerkiksi koulutuksen, terveydenhuollon ja muiden palveluiden alalla. Ja tärkeitä toimia on tehty, jotta voidaan lisätä sukupuolten välistä tasa-arvoa, jotta voidaan suojella seksuaalivähemmistöjä, lapsen oikeuksia ja myöskin vammaisten oikeuksia on turvattu. Meillä on suunnitelmia seksuaalivähemmistöille ja nämä lait hyväksytään toukokuussa ja myöskin yritämme ennen kolmen päivän kuluessa käynnistää homofobian vastaisen kampanjan. Me uskomme, että tämä vuosi, joka on Albanian sadas itsenäisyysvuosi. Uskomme, että tänä vuonna Albania etenee Euroopan integraation polulla. 2012 on meidän mahdollisuuksiemme vuosi. Me haluamme tehdä yhteistyötä, jotta näistä mahdollisuuksista tulee todellisuutta. Edistystä on tapahtunut huomattavasti kaikilla näillä aloilla – ja me tiedämme, millaisia haasteita vielä on edessä. Yhteistyöhenki on vahvistunut ja siitä on tulossa kestävää, jotta kaikki puolueet katsoisivat itsensä osallisiksi näistä suurista hankkeista Albaniassa. Me olemme sitoutuneita jatkamaan tähän suuntaan. Sitten vielä muutama sana Länsi-Balkanin tilanteesta. Albania on mukana alueellisessa yhteistyössä ja on tärkeässä roolissa tämän alueen sovinto ponnisteluissa. Integraatioprosessi on kaikkein tehokkain puitteisto puuttua kaikkiin olemassa oleviin ongelmiin alueen maiden välillä. Se on myöskin paras lääke alueen ongelmiin. Albanian parlamentissa 10. päivä toukokuuta hyväksyttiin laki, joka liittyy yhteistyöhön Eulexin kanssa. Ja tämä selkeästi osoittaa sitoutumuksemme väitteitä vastaan, joita on Euroopan neuvoston kertomuksessa vuodelta 2010. Me olemme halunneet nyt selvittää nämä asiat ja selven, hälventää nämä syytteet. Albania on mukana kaikissa alueellisissa hankkeissa, joiden avulla lisätään yhteistyötä naapurimaiden välillä, laajennetaan alueellisia markkinoita ja annetaan vastavuoroista tukea. Ja mukana on myös energia- ja infrastruktuurihankkeita ja myöskin ollaan poistamassa fyysisiä ja ei-fyysisiä esteitä viestinnän ja integraation alalla. Muutama päivän kuluttua Albaniasta tulee Euroopan neuvoston ministerineuvoston puheenjohtaja. Me haluamme vahvistaa alueellista yhteistyötä Euroopan integraatiota, ja Albanialla on hyvät suhteet naapurimaihinsa, ja se on tärkeä seikka Albanian lähestyessä EUta. Me kiinnitämme erityishuomioita näihin naapurussuhteisiin, koska meillä on yhteisiä piirteitä. Etnisiä albanilaisia on kaikissa näissä maissa, ja se on kannuste edistää harmonista yhteiseloa, suvaitsevaisuutta ja yhteistyötä. Albania jatkaa tällä saralla ponnisteluitaan, ja sillähän on merkittävä rooli tällä alueella. Kiitoksia, ja seuraavaksi sitten Bushati saa puheenvuoron Mr. Chair, honorable members of the... Puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Minulla on tänään ilo olla tällä paikalla ja olla keskustelemassa vuoropuhelussa teidän kanssanne Albanian tilanteesta Euroopan tiellä. Me olemme tiellä kohti demokratiaa ja uudistuksia sen mukaisesti, mitä Albanian kansan enemmistö on ilmaissut. Oppositiojäsenenä parlamentin valiokunnan jäsenenä Eurooppa-asioissa haluaisin uudelleen välittää sen viestin, että me pidämme integraatioprosessia kansallisena prioriteettina, joka vaatii panoksen yhteiskunnan eri tasoilla. Kun pidämme tämän mielessämme, niin viime marraskuussa teimme parlamentissa poliittisen sopimuksen, jonka mukaisesti Maaliskuun loppuun mennessä vaaliuudistus piti saada valmiiksi, parlamentaarinen uudistus ja lainsäädäntö, joka vaatii kolme viidesosan enemmistön. Saman tapaan olemme osallistuneet toimintasuunnitelman laatimiseen äh, korostaaksemme näitä 12 painopistealuetta, kun e- Albania hakee EU-jäsenyyttä. Kun katsomme maamme tietä marraskuusta tähän hetken saakka, ei välttämättä opposition näkökulmasta, vaan muutoin voidaan todeta, että marraskuun sopimus on tuottanut vain osan oletetuista tuloksista, muun muassa oikeusasia, miehen valinta avoimella tavalla ja lainsäädännön hyväksyntää, joka vaatii kolmen viidesosan enemmistön. Vaikkakin nyt määräpäivä on lykätty, niin edelleenkään vaaliuudistusta ei ole toteutettu hallituspuolue ei ole toteuttanut kaikkia niitä suosituksia, joita esitettiin vaalikomission kokoonpanosta. Kun ajatellaan puolueettomuutta, riippumattomuutta, tämän oleellista vaalilainsäädännön uudistamisessa, niin ikään kiistojen ratkaisumenettelyä täytyy pohtia, jotta voimme tarjota valitusmahdollisuuden ja myös toimia niin, että perustuslain mukaisesti vaaliasioissa toimitaan. Haluamme toimia kansainvälisten standardien mukaisesti. Tämä on prioriteetti Albanian tiellä kohti Eurooppaa ja se on myös merkki siitä, että muistamme ne karkeat, ne kitkerät kokemukset, jotka meillä oli edellisistä vaaleista. Me uskomme näin ollen, että vaaliuudistus pitäisi saattaa päätökseen ennen kuin parlamentti ryhtyy valitsemaan presidenttiä maallemme. Yhtä tärkeää on se, että edelleenkään tätä uudistustyötä ei ole saatu valmiiksi. Toimiva parlamentti riippuu hyvin pitkälti siitä konsensuksesta, joka vallitsee parlamentaarisen elämän säännöistä. Hallituspuolue ei ole vielä luopunut salaisista äänestyksistä, kun ajatellaan niitä henkilöitä, joita valitaan instituutioihin. Silloin kun pääministeri puhuu parlamentille, niin opposition johtajalla pitäisi olla mahdollisuus käyttää oma puheenvuoronsa. Parlamentissa on salaisia äänestyksiä silloin, kun valitaan henkilöitä eh, virallisiin instituutioihin. Tällähän on suora vaikutus siihen tapaan, jolla riippumattomat elimet eh, toimivat. Meillä on keskeisiä prioriteetteja, jonka mukaisesti parlamentissa täytyy käsitellä nimityksiä esimerkiksi korkeimpiin tuomioistuimiin avoimella tavalla. Kuitenkin näitä kysymyksiä on jatkuvasti politisoitu. Suurin osa ehdokkaista on nimetty poliittisin perustein johtopuolueen toimesta. Tällä on vaikutuksensa perustuslaki tuomioistuinten ja korkeinten tuomioistuinten toimintaan. Siellä on edelleenkin kahdeksan eikä yhdeksän jäsentä ja enemmistöpäätöksiä näin ollen ei voida tehdä. Meillä on myös vastuuhenkilö neuvoston johdossa ja siellä on samantapainen ongelma enemmistön jäsenet eivät epäröi käyttää mahdollisuutta nimittää jäseniä näille avoimille paikoille poliittisin perustein. Tämä korostaa tarvetta varmistaa oikeudenmukainen prosessi silloin, kun valitsemme presidenttiä. Tämä vaatii kansan yhtenäisyyttä ja perustuslain mukaan toimimista. Tämä prosessi on jonkinlainen litmustesti vallan käytön suhteen presidentin valinta on hyvin tärkeää neljällä eri alueella, kun kansainvälinen yhteisö on auttanut Albaniaa. Oikeusala, turvallisuus, puolustus ja diplomaattinen ala. Tämän lisäksi tarvitaan merkittäviä uudistuksia, jotta saamme myös muut prioriteetit, esimerkiksi julkisen hallinnon alalla, korruptiovastaisessa taistelussa, oikeuslaitoksessa, järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa, ihmisoikeuskysymyksissä, ja erityisesti kun ajatellaan romanien oikeuksia ja syrjinnän vastaista työtä. Arvon valiokunnan jäsenet, kun ajattelemme korkeiden virkamiesten immuniteettia, pyrimme siinäkin kansainvälisesti korkeimpiin mahdollisiin standardeihin. Haluamme osallistua myös muun merkittävän lainsäädännön uudistamiseen, joka vaatii kolme viidesosan enemmistön parlamentissa. Ja silloin kun uudistuksia tehdään, täytyy toki huolehtia täytäntöön panosta ja institutionaalisesta yhteistyöstä. Samanaikaisesti haluamme hallitukselta sitä, että sanoista pidetään kiinni, koska todellakin aika on kortilla. Me vietämme sadatta vuosipäivää Albanian itsenäisyydessä. Ja tämän kauttakin saamme jäsenyyshankettamme eteenpäin. Kiitos ja mielelläni vastaan kysymyksiin. No. Okay, please, Madame Bregu, Minister of European Integration of Albania. Albanian Euroopan integraatioministeri seuraavana. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, No varmasti nyt oli oikea aika teille kaikille nähdä meidät kaikki yhdessä, ei pelkästään Euroopan parlamentissa, vaan niin, että voimme tuoda yhteistyön, kohesion ja inkluusion termit tänne mukana. Se on ollut osa marraskuusta lähtien poliittisia neuvotteluitamme. Siitä syystä olen aika ilahtunut siitä, että tänä päivänä olemme täällä sekä opposition että enemmistöhallituksen edustajat – ja henkilökohtaisesti olen saanut nauttia tästä yhteistyöprosessista marraskuusta lähtien. Olemme työskennelleet Bushatin kanssa läheisessä yhteistyössä, kun olemme pyrkineet luomaan toimintasuunnitelmaamme, joka on saanut hänen valiokunnaltaan panoksen, kuten myöskin kansalaisjärjestöltä, kansalaisyhteiskunnalta, anteeksi. Tämä on aivan oikea hetki mielestäni nyt Albanialle toimia – ja varapääministeri Nasto on jo käsitellyt suurimman osan näistä uudistusaloista, jotka ovat nyt käynnissä Albaniassa. Esimerkiksi se uudistus, joka koskee vaalilakia. Siinä pohditaan sitä, millä tavalla voitaisiin kirjata kaikki ne eri ehdotukset, joista puolueet ovat sopineet OECDn anteeksi, Etyjin läsnä ollessa. Uskomme kuitenkin, että riippumatta kaikista niistä ristiliitosta, jotka aivan tavallisestikin on eri poliittisten voimien välillä olemassa, niin yhteinen vuoropuhelun henki vie meitä eteenpäin näissä uudistuksissa jotka ovat tärkeitä, kun pyritään luomaan sitä kriittistä massaa, jonka avulla Albania voi siirtyä tänä vuonna kohti uutta askelta. Ei ehdokas asemaa. Se on meitä mennyt ohi kaksi vuotta peräkkäin, vaan voimme osoittaa, mikä on näiden poliittisten voimien kypsyys, kun tätä poliittista integraatiota harjoitetaan kautta maan. Siitä syystä Tämä on meille kaikille erittäin tärkeä. Se on tuonut uutta konsensusta Albaniaan. Meillä on uusi yhteistyön henki puhaltaa. Monet lait olivat vielä vireillä parlamentissa kahden vuoden ajan, mutta koko luettelo on nyt käyty läpi. Ja ne ovat jo mukana tässä uudessa toimintasuunnitelmassa, jota me valvomme, jota me esitämme komissioyksiköille joka vuosi. Uudet laiset, jotka tulevat käyttöön kuten myöskin muut uudistukset, jotka ovat erityisen tärkeitä tällä eurooppalaisella polullamme. Haluaisin ottaa esille yhden niistä viesteistä, jonka Bushatti mainitsi puheessaan, joka koski tätä immuniteetin poistoa, kun tämä vakautus assosiaatiokomiteamme kokoontui maaliskuussa – niin olemme ilmaiset sitoumuksemme ja halukkuutemme pohtia koskemattomuuden poistoa uudeksi ehdoksi Albanille päästä kandidaattistatukseen. Tämä ei ole pelkästään poliittista sanahelinää, vaan siinä on aivan järkevä ajattelutapa taustalla. Olemme samaa mieltä Albanian kollegoidemme kanssa Albanian parlamentissa, että koskemattomuus ei saa estää meitä, kun pyrimme torjumaan korruptiota. Ja minun uskoakseni tämän koskemattomuuden poisto, sitä ei tehdä pelkästään silloin, kun kaikki osoitamme poliittista näkemystämme, vaan siihen tulisi suhtautua vakavasti. Nyt on oikea aika ryhtyä tähän, ei ole mitään syytä lykätä sitä. Sama koskee myös muita uudistuksia, jotka ovat aika tärkeä osa näitä 12 avainasemassa olevaa prioriteettia, johon suhtaudutaan vakavasti, johon suhtautuvat kaikki täytäntöönpanemat virastot ja toimielimet vakavasti. Mutta kuten totesin, jos loppujen lopuksi sitten marraskuuhun asti kaikki olivatkin huolissaan näissä kokouksissa, jossa olemme olleet, ja kaikki ne, joita olemme tavanneet, olivat huolissaan Albanian poliittisesta tilanteesta. Eli jos mitä myönteistä ei ollutkaan olemassa marraskuun 2011 mennessä, niin nyt olemme täällä kertomassa, että tuo vuoropuhelu, joka luotiin marraskuusta lähtien, joka pohjautuu konsensukselle, jatkuu. Se on juuri se, mikä erottaa meidät siitä, mitä ei tapahtunut kaksi vuotta sitten, mikä taas tänä hetkellä tapahtuu. Kaikki muut uudistukset ovat sellaisia, joihin suhtaudutaan vakavasti ja henkilökohtaisesti uskon, että meillä on vielä pitkä tie edessämme ennen sitten loppuhetkeä. Ja minä vetoan teihin kaikkiin, että pyrkikää tuomitsemaan meidät sen pohjalta, mitä olemme saaneet aikaiseksi ja mitä me nyt viemme eteenpäin. ja komission lähestymistapa on todella miellyttävä minun mielestäni. Pidetään tällainen eteenpäin katsova prosessi ja jätetään taaksemme nämä vanhat ristiriidat, jotka hajottivat meitä enemmän kuin yhdistivät meitä. Kiitoksia. Thank you very much uh, to our... Kiitos oikein kovasti albaanialaisille vieraillemme niin, että valiokuntamme sai yleiskäsityksen Albanian poliittisesta tilanteesta. Ja saimme myös vakuuttelut siitä, että olette sitoutuneita alueellisen yhteistyöhön ja integraation Euroopan unioniin. Edward Kukan, joka on Albanian valtuuskunnan puheenjohtaja, saa puheenvuoron ja hän myös oli alullupanija tämän päivässä keskustelussa. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. On todellakin ilo tavata näin kunnianarvoisia vieraita Albaniasta tänään täällä saman pöydän ääressä. Tämä on todella rohkaiseva merkki. Ja todella toivon, että tämä johtaa tuloksiin. Voin puhua varsin lyhyesti, koska muutoin joudun toistamaan samoja asioita, joita olen jo aiemminkin todennut. On hyvä, että saamme hyviä uutisia Tirannasta. Jo oli aikakin. Aika kuluu nopeasti presidentin vaalit lähestyvät. Tarvitaan konkreettisia tuloksia. Olemme tyytyväisiä siitä, että puolueet ovat sitoutuneita poliittiseen vuoropuheluun. Henkilökohtaisesti olen tyytyväinen siitä, että nyt ei enää haaskata energiaa eikä vain syytellä toista kumppania siitä, miksi nyt joku ei onnistu ja saavutuksia ei saada aikaiseksi, vaan pyritään poliittisen vuoropuhelun kautta pääsemään kompromisseihin. Tämä on ainut tapa edetä. Haluan myös kiittää komissiota sen tekemästä työstä ja pää johtaja Saninoa. Haluan kiittää. Hän on jatkuvasti käy Tirannassa puhumassa siellä poliittisille puolueille. Komission jäsen Fyle itse on pitänyt Albanian parlamentissa hienon puheen. Kaikki tämä yhteistyö Albanian instituutioiden kanssa pitäisi saada muutetuksi sitten konkreettisiksi tuloksiksi. Olen myönteisessä hengessä kärsimätön. Haluaisin jo todella nähdä edistystä niin, että Albania pääsisi eteenpäin. Me saamme ulkoasianneuvostolta johtopäätökset. En ole niitä nähnyt vielä, mutta olen varma, että siellä toistetaan, että sitten kun uudistukset, joita Albanialta vaaditaan, todella toteutetaan, täytäntöön pannaan, niin että saamme konkretiaa niihin, niin sitten saatte luvan päästä eteenpäin. Tarvittiin vielä tämä stimulus, eli satavuotis merkkipäivä ja varmasti olisi mukava lahja teille ja kansalainen, jos saisitte tältä pohjalta ehdokasvaltion aseman. Ei tarvinne toistaa enää sitä, kuinka valmis Euroopan parlamentti ja kollegat täällä ovat halukkaita ja valmiita auttamaan teitä. Olemme osoittaneet halukkuutemme useaan kertaan. Oikeastaan ainut varsinainen viestini on se, että me olemme iloisia siitä, että tilanne Albaniassa muuttuu parempaan suuntaan. Tämä on hienoa. Olisin vielä tyytyväisempi, kun tämä muodostuisi jatkuvaksi suuntaukseksi jatkossa. Kiitos edustaja Kukan tästä hyvin myönteisestä puheenvuorosta. Edustaja Huntis, Albania esittelijämme. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi varapää ministerin, kuten myöskin ulkoministerin ja Eurooppa-asioiden ministerin ja Euroopan integraation valiokunnan puheenjohtajan. Tervetuloa tänne valiokuntaamme ja kiitoksia siitä tiedosta, jonka olette tarjonneet niistä askelista, joihin on ryhdytty, jotta Albania voi täyttää ne kriteerit, joita Euroopan unioni on osoittanut. Olen samaa mieltä kuin aiempi kollega, että tässä valiokunnassa se, mitä me haluamme, mitä minä haluan, mitä parlamentti haluaa, on se, että meillä on mahdollisuus välittää myönteinen viesti ihmisille ja Albanian puolueille. Myönteinen viesti siitä, että te olette yksi ehdokas maista sitten, kun juhlitte itsenäisyyttänne. Olin erittäin kiinnostunut edistyksestänne, niistä edistysaskelista, joita teette. Ja pyrimme siihen, että voimme auttaa teitä pääsemään yli joistakin näistä avoimista kysymyksistä. Meidän kokouksemme on tänään se, jossa puhutaan näistä tulevista kehitysaskelista ja haluaisin keskittyä joihinkin niihin ja saada teiltä, hyvä varapääministeri ja Euroopan integraatioministeri, näistä lisätietoa. On hyvin tunnettu tosiasia, että poliittinen ilmapiiri on parantunut. En tai tässä mennä sen kummemmin yksityiskohtiin. Edustaja Kukaan, joka seuraa näitä asioita läheisesti, on esittänyt saman asian. Ja presidenttivaalit pidetään Albaniassa piakkoin. Kertokaa meille siitä, mikä teidän näkemyksenne on siitä, että miten voidaan saada aikaiseksi jonkunlainen yksimielinen ratkaisu siitä, millä tavalla presidentti valitaan. Voidaanko hyödyntää hyvää yhteisymmärrystä poliittisten puolueen välillä, jotta tämä kysymys voidaan ratkaista. Toiseksi olen kuullut kommentteja siitä, että otetaan käyttöön demokraattisempi vaalilainsäädäntö. Miksi tämä viivästyy? Mikä sitä vielä pidättelee? Millä tavalla voimme edesauttaa teidän toimintaamme tässä, toimintaanne tässä asiassa? Ja lopuksi, en halua nyt tässä puhua liian pitkään, koska muutkin kollegat haluavat käyttää puheenvuoron. näistä asiakirjoista ovat olleet saatavilla usean kuukauden ajan, mutta miksi edelleen on ongelmia allekirjoittamisessa? Missä, missä siinä kenkä puristaa? Te varmasti ymmärrätte meidän mielenkiintomme asian ja meidän valiokuntamme haluaa välittää hyvät uutiset mahdollisimman nopeasti. Siitä syystä on tärkeää, että meille kerrotaan siitä työstä, joka Albaniassa tehdään ja mitä poliittiset puolueet siellä tekevät niin, että tämän vuoden loppuun mennessä, mikä on erittäin tärkeää teille, niin kuin totesitte, voimme välittää myönteisen viestin Albanian kansalaisille. Ja varmasti siitä olisi hyötyä myös, kun tarkastaa yleistilannetta, ja CD auttaisi varmasti myös sitä, että Albania saataisiin vaurastumaan yleistikin ottaen. Sir, and I would like to Kiitos edustaja Huntis. Nyt edustaja Rutschek joka on länsi työryhmän puheenjohtaja. Thank you, Chair. Let me also... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan toivottaa albaanilaiset ystävämme tervetulleiksi. Kuukausien, jopa vuosien ajan olemme vaatineet yhteistyötä Albanian pääpuolueiden välille, joten todellakin suuri ilo nähdä teidät kaikki kolme siellä. Sekä hallituspuolueen edustajan että opposition edustajan. Mainitsitte, että marraskuussa aikaan saatiin paljon muutoksia Albaniassa. Kyllä yhteistyön pohjalta pääpuolueiden välillä tämä tapahtui. Saatiin myös vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan, opposition ja hallituksen välille. Näin ollen viimeisen puolen vuoden aikana edistystä on tapahtunut huimasti. Mainitsitte 12 painopistealuetta kansallisen toimintaohjelman, parlamentaarisen uudistuksen työryhmän. Kaikki ne pääaskeleet, jotka on vielä toteutettava. Oikeuslaitoksen uudistus, virkamiesuudistus, korruption vastainen taistelu, järjestäytyneen rikollisuuden vastainen taistelu. Tiedätte todellakin, missä prioriteetit ovat. Vielä pari-kolme seikkaa tähän lisäksi. Viimeisten parin kolmen vuoden aikana tai jopa kauempanakin historiassa – Yksi pääongelma on ollut vaalit. Aina kun Albaniassa on vaalit, niin oli myös mahdollinen konflikti kehitteillä. Nyt olette uudistamassa vaalilainsäädäntöä äh, ja suosittelisin sitä, että hyväksyisitte etyjiin suositukset. On hyvin vaikea saada sellaista uudistusta aikaiseksi, josta vallitsisi poliittisten puolueiden välillä konsensus. Ja sitten kun teillä on nämä vaalit, parlamenttivaalit, niin on hyvin tärkeää, että asiat sujuvat joustavasti niin, että kansainvälinen yhteisö ja Euroopan parlamentti todella näkevät edistystä tapahtuvan. Niin, että edistys näkyy myös täytäntöönpanossa vaalilainsäädännön suhteen. Ennen kuin parlamenttivaalit pidetään, niin pidetään presidentinvaalit. Me emme tietenkään voi sanoa, kuka pitäisi valita, kuka valittaisiin, vaan tämä kuuluu vain kansalle tämä valinta. Voin yhtyä kollegan sanoihin sen suosituksen suhteen, että nyt ilmapiiri on hyvä sille, että valittaisiin henkilö, joka ei jaa yhteiskuntaa ja ihmisiä, vaan voisi yhdistää ihmisiä pikemminkin. Ulkoministeri puhui myös alueellisesta roolista. Tässäkin suhteessa Albania voi toimia myönteisessä roolissa. Tiettyjä ongelmia edelleenkin on Länsi-Balkanilla ja Albanialla voi olla rauhoittava myönteinen rooli suhteessa Fyromiin ja myös kun ajattelemme neuvotteluja Pristinan ja Belgradin välillä – Uskon, että Albanian alueellinen ulkopolitiikka voi myös johtaa edistykseen tässä mielessä. Albaniahan ei aiheuta ongelmia, vaan sen rakentavan myönteinen rooli niin, että se loisi rauhaa ja vakautta alueelle, voisi olla entistä suurempi. Haluaisin kuitenkin esittää yhden kysymyksen lastenjärjestö lähestyi minua ja he valittelivat sitä, että edelleenkin Albaniassa tapahtuu lasten väärinkäyttöä, hyväksikäyttöä. Olen katsonut UNICEFin raporttia vuodelta 2011 ja edelleenkin tiettyjä ongelmia on. En tiedä, oletteko valmiita vastaamaan tällaisiin kysymyksiin, mutta haluaisin korostaa tätäkin näkökulmaa. Kenties uudistusasioissa silloin, kun puhutte syrjimisestä ja muista, niin ei pitäisi unohtaa myöskään lasten tilannetta. Kaikki voisivat näin hyötyä parantuvasta tilanteesta, niin että lapsi, lapsetkin huomioitaisiin. Lapsissa on tulevaisuus Albaniassa. Toivon, että myöhemmin tänä vuonna, kun vietätte itsenäisyysjuhlaa, niin saisimme myös myönteisen edistyskertomuksen maastanne ja antaisitte oman panoksenne sen suhteen, että pääsisitte lähemmäksi ja, ja sen ehdokas asemaa. Kiitoksia Rucek. Seuraavaksi Beller. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä tulen Alankomaista ja meillä on, tunnemme paljon sympatiaa kohti maatanne ja teidän kansaanne ja myös teidän eri järjestöjenne kohtaan. Tätä taustaa vasten empatiasta sympatiaan minulla on kuitenkin kaksi kriittistä merkittävää kysymystä. Nämä liittyvät kansalaisten oikeusturvaan maassanne. Ensimmäinen koskee tietysti erittäin tärkeä on riippumaton oikeusjärjestelmä, mutta aivan yhtä tärkeää on, että kansalaisilla on pääsy oikeusjärjestelmän pariin. Ihan tämän kuun alusta lähtien on kuullut uutisia, että Albanian kansalaiset joutuvat maksamaan 90 euroa, jotta voisivat päästä oikeuteen albanilaisia juristeja on siteerattu ja he ovat sanoneet, että se on aivan skandaalimaista. Mitä tässä suhteessa on tehty? Se on ensimmäinen kysymys. Millä tavalla kansalaiset voivat hyödyntää oikeusjärjestelmää? Tämä on aivan oleellinen tärkeä kysymys oikeusvaltiolle. Toinen kysymys, kysyin tätä jo pari vuotta sitten laajenemiskomissaariltamme. Yhä edelleen saan surullisia kertomuksia, satoja kysymyksiä Satoja perheitä on kyseessä, joutuvat joutuvat kärsimään verikostokysymyksessä. Mitä olette tehneet tässä suhteessa? Albanialaiset eivät uskalla mennä takaisin verikoston pelossa. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Belton. And now I'd like to pass the floor to Mr. Kiitoksia seuraavaksi Vigenin. Thank you, Chair. Mr. Hajinasto, Ms. Bregu, Mr. Kiitoksia. Kiitoksia, että olette täällä nyt kertomassa näitä optimistisia viestejä. Ikävä kyllä, täällä nyt ei ole paljon jäseniä kuuntelemassa näitä Albanian uutisia, mutta olen tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentin suurimmat poliittiset ryhmät ovat kovasti ponnistelleet saadakseen aikaan tämän tuloksen, komissio samaten. Eli Albanian tämänhetkinen tilanne on tulosta myöskin komission parlamentin ja luonnollisesti myöskin albanialaisten toimielinten hyvästä työstä. Mutta toisaalta me olemme varovaisen optimistisia tämän tilanteen suhteen, koska haluaisimme, että edistys olisi johdonmukaista oikeaan suuntaan – ja tärkeitä päätöksiä pitää vielä tehdä. Edessä on parlamenttivaalit, presidentinvaalit, eli toivottavasti löytyy nyt hyvä ehdokas, jonka ympärille suuri enemmistö Albanian parlamentissa voi sitten tukea. Sitten vaalilainsäädännössä. Tässä uudessa laissahan täytyy välttää, että toistuisi se, mitä tapahtui edellisissä parlamentti- ja paikallisvaaleissa. Eli mitään aukkoja ei pidä jättää tähän lainsäädäntöön. Tietysti täytyy olla varovainen ja täytyy keskustella huolellisesti näistä uusista laeista, mutta niitä ei myöskään pidä lykätä liian pitkälle tulevaisuuteen. Eli koitakaa hoitaa tämä mahdollisimman pikaisesti. Sitten yksi kysymys, se nyt ei niinkään liity Albanian sisäiseen tilanteeseen, vaan ehkä teille Hedginas kysymykseni. Eli kuinka paljon Makedonian etniset jännitteet vaikuttavat Albanian tai miten se näkyy Albanian sisällä? Puhun nyt tästä, koska jos nyt katsotte tätä aluetta, niin voi nähdä, että siellä on epävakaisuuden aaltoja, jotka tulevat eri alueosista länsivalkaneita. Toivottavasti Albania on yksi niitä maita, jotka torjuvat näitä aaltoja ja jotka ylläpitävät vakautta ja toimivat vakauttavalla tavalla, mikä on erityisen tärkeää varsinkin nyt, kun ajatellaan Kosovoa, mutta myöskin Makedoniaa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Vigier. Kiitoksia. Ja viimeinen puhuja on sitten Kristovlos. Thank you very much, Mr. Chairman. Eh, I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymyksen 12 painopistealueesta. Siellä ei mainita ympäristön suojelua. Ympäristön suojeluhan on tärkeä totta kai ympäristön näkökulmasta, mutta se on myös yhteiskunnan sisäisen yhteistyön kannalta tärkeää ja myös maiden välisen yhteistyön kannalta tärkeää. Minusta ympäristön suojelua pitäisi korostaa myös Albaniassa. Thank you very much. That was the... Kiitoksia. Se oli viimeinen puheenvuoro valiokunnan jäsenten puolelta. Nyt sitten vastauspuheenvuorot vieraille ensin vara pääministeri, olkaa hyvä. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä, jotka ovat niin myönteisesti kommentoineet ja myöskin realistisesti tätä tilannetta. Albania edistyy edelleen, jotta se saavuttaisi tavoitteensa, eli että Albania saisi ehdokasvaltion aseman EU:ssa. Haluan kiittää myöskin näistä kysymyksistä, joiden tarkoituksena voidaan, on selvittää tiettyjä tärkeitä kehityssuuntia, kun Albania lähestyy Euroopan unionia ja eritoten tietyt kysymykset, jotka liittyvät näihin 12 painopistealueeseen. Eli siis tämä toimintasuunnitelma integraation suhteen. Eli ihan konkreettisesti nyt muutama kysymys, jotka nousevat esille. Ensinnäkin kuntisen kysymys, presidentinvaalit. No minä esitin meidän kantamme, samoin Bushat ja Bregu. Eli vallalla oleva käsitys on se, että kyseessä on kypsä prosessi, jossa voidaan neuvotella, jossa noudatetaan perustuslakia viimeistä kirjainta myöten. Ja myöskin noudatamme perustuslain henkeä. Eli valitsemme presidentin, joka on puolueiden yläpuolella – presidentin, joka pystyy hoitamaan tärkeitä institutionaalisia velvollisuuksia, esimerkiksi kun ajatellaan kansallista turvallisuutta, oikeuslaitosta, ulkopolitiikkaa. Eli me olemme valmiita tekemään tästä todellisuutta. Ja nyt tällä hetkellä puolueet käyvät keskustelua parlamentissa ja pääministeri pikapuoliin enemmistön johtajana käynnistää keskustelut kaikkien parlamentin puolueiden kanssa. Ja uskon, että kyseessä on siis tosiaan kypsä prosessi, jossa noudatetaan perustuslakia. Sitten vaaliuudistus, mitä kaikkea siihen liittyy. Juuri tällä hetkellä vaaliuudistusvaliokunta pitää kokousta ja siellä käsitellään – avoinna olevia kysymyksiä. 95 prosenttia muutosehdotuksista on jo lyöty lukkoon. On vielä pari asiaa, jotka liittyvät keskusvaalilautakuntaan. Eli prosessi on käynnissä ja kokouksissa sitten tehdään päätöksiä, joista sitten voimme kertoa teille myöhemmin. Tässä vaiheessa en vielä voi kertoa kovin yksityiskohtaisesti, koska nämä asiat ovat ihan kesken, mutta meillä on kuitenkin halukkuutta saada kaikki nämä avoimet kysymykset hoidettua noudattaen parhaita käytänteitä, kansainvälisiä standardeja ja tietysti haluamme myöskin noudattaa OECDn suosituksia. Sitten väestönlaskenta, jos nyt oikein ymmärsin tämän kysymyksen, sanoisin, että Syyskuuhun mennessä meillä on väestönlaskennan tulokset, joka toteutettiin hyvien käytänteiden mukaisesti. Ja kansainvälisiä sääntöjä noudattaen. Sitten lasten hyväksikäyttö. No, täytyy sanoa, että Tällaista asiaa ei ole ennen tullut esille, mutta me olemme nyt pyrkineet parantamaan lasten suojelua. On tiettyjä lakeja, joita on hyväksytty liittyen lasten oikeuksiin. Ja meillä on myöskin lastensuojelustrategia hyväksytty vuosille 2013-2015, joten meillä on oikeudellinen perusta. Niin, meillä vielä tämä lasten oikeuksiin liittyvä kokous järjestetty. Ja tietysti siellä käsitellään kaikkia näitä kysymyksiä, jotka liittyvät lasten oikeuksien suojelemiseen. Sitten nämä oikeusvarmuus ja oikeusjärjestelmän käytettävyys. Tietysti jokaisella kansalaisella on oikeus käyttää oikeusjärjestelmää ja nauttia sen tarjoamista palveluista. Ja minkäänlaista syrjintää ei ole mitään kansalaista tai kansalaisryhmää kohtaan – Sitten nämä verikostot. Nämä lukemat, joista tänään kuulimme, ovat hiukan liioiteltuja. Näitä tapauksia on paljon vähemmän. Ja tästä syystä tähän liittyy myöskin turvapaikkakysymyksiä. Esimerkiksi Ruotsi on ollut tässä mukana. Nämä ovat väärinkäyttötapauksia. Me yritämme toimittaa kansalaisille parempaa tietoa siitä, kuinka todennäköistä tällä tavalla voi käynnistää maahan maastamuuttoprosessin tai turvapaikkaprosessin. Ja tulokset ovat ihan konkreettisia tämä ilmiö on nyt vähenemässä, mutta tämä on siis tulosta järjestelmän väärinkäytöksistä. Vuonna 2011 virallisten tietojen mukaan oli vain viisi verikostotapausta. Emme tietenkään halua tällaista ilmiötä yhteiskunnassamme, mutta nämä lukemat ovat kuitenkin paljon pienempiä kuin mitä tänään kuultiin. Sitten Vigeninin kysymys, eli kuinka paljon vaikutusta Makedonian etnisillä jännitteillä on Albaniassa. No, me seuraamme Makedonian tapahtumia hyvin läheisesti. Me emme halua että käytetään tällaisia sanamuotoja tietyistä asioista liittyen etnisiin taustoihin. Ja meidän kantamme on se, eli mihin ta- tapauksiin ja rikoksiin pitää puuttua. Ja näitä tapauksia ei ole mitään syytä liittää tiettyihin etnisiin kysymyksiin tai jännitteisiin. Eli tätä me odotamme. Ja mekin haluaisimme, että poliisi toimisi lain mukaisesti, kun se käsittelee näitä tapauksia. Mutta vaikutukset Albaniaan, no sanotaan nyt, että tietyt puolueet parlamentin ulkopuolelta ovat tarttuneet näihin kysymyksiin, mutta Albanian toimielimet olivat hyvin tiukkoina, eli tällaista käytöstä ei tule kannustaa, ja Makedonian yhteiskunnan on kehityttävä. Meillähän on ovritin sopimus, jonka avulla varmistetaan yhteiskunnan integraatio ja rinnakkaiselo. ja tällä tavalla se voi myöskin lähestyä Euroopan unionia. Sitten ympäristö. Nyt on käynnissä prosessi, joka liittyy lainsäädännön parantamiseen – kaiken EU-lainsäädännön osalta liittyen jätehuoltoon, luonnonsuojeluun ja ilmanlaatuun. Meistä tämä on Albanian kannalta erittäin tärkeää. Ympäristökysymykset ovat hyvin keskeisiä, kun ajatellaan maan kestävää kehitystä. Eli tämä on jatkuvasti hallituksen mielessä ja se tietysti heijastuu myöskin oikeusperustassa alue, aloilla, jotka mainitsin. Ja tulokset sitten nähdään pian. Eli sanoisin, että yleinen näkemys on se, että me olemme oikealla tiellä, kun ajatellaan ympäristönsuojelua, kun ajatellaan politiikkaa, lainsäädäntöä ja myöskin konkreettista täytäntöönpanoa. Kiitos. Kiitoksia, varapääministeri. Haluaako joku muu vieraista vielä sanoa jotain? Olkaa hyvä. Um, thank you very much. I would like to... Kiitoksia. Haluaisin kiittää kunnianarvoisia tämän valiokunnan jäseniä siitä, että auttavat Albaniaa eurooppalaiselle polulle. En ole täällä nyt tulkitsemassa sitä, mitä sanoitte, mutta periaatteessa minusta vaikuttaa siltä, kun olen kuunnellut huolella kaikkia tämän valiokunnan jäseniä, on se, että odotatte konkreettisia tuloksia Albaanialta – Te annatte meille mahdollisuuden ja haluaisitte myös seuraavia kokouksia silloin, kun puhutaan mennessä aikamuodossa. Ja silloin voidaan pohtia niitä asioita, joita olemme todella saaneet aikaiseksi. On aivan selvää, että meillä on neljä pääaluetta, jossa täytyy tehdä lisätyötä. Vaalilain äh, uudistus, en halua esitellä tätä mitenkään prosentuaalisena määränä, miten paljon tarkistuksia on hyväksytty tai miten paljon ehdotuksia on tehty, koska uskon, että hallinto ja koko prosessi on ollut se heikoin kohta paikallisvaaleissa ja Tirannan pormestarivaaleissa. Me olemme nyt pyrkimässä siihen, että voidaan välttää tämä ja haluamme hyväksyä lainsäädännön ennen kuin parlamenttivaaleet tulevat. Sama koskee myös parlamenttiuudistusta. Meillä on kaksi jäljellä jäänyttä kysymystä, jotka toivoaksemme voidaan jollain tapaa ratkaista yhdessä – Äh, vallan enemmistön kanssa. Alankoman jäsen kysyi oikeuden käytöstä, oikeuden pääsystä. Se on tärkeä kysymys. Se on erittäin kriittinen kysymys ja se on myöskin korostettu tässä Euroopan komission kehityskertomuksessa. Minä voin olla poliitikkona omassa parlamentissani kotimaassa, mutta voin todeta, että Mä olemme äänestäneet tuota lai, lakia vastaan totuuden nimissä, mutta toisaalta uskomme, että oikeusjärjestelmän ongelmat Albaniassa ovat huomattavasti suuremmat ja monimutkaisemmat kuin oikeuden pääsy. Se on tietysti erittäin kriittinen kohta ja se täytyy ottaa käsittelyyn muissa lainsäädännön osissa. jotka tulee hyväksyä ja sitten täytäntöön panna. Sitten syrjinnänvastaisuus, romanin vastaisuus, vammaisten asema, eli kaikki nämä syrjimiseen liittyvät kysymykset. Näissä haluamme tukea hallitusta, jotta se pääsee tuloksiin. Tämä on periaatteessa se tapa, jonka minä näen, että asioita täytyy kehitellä, jotta voimme saada aikaiseksi vakuuttavan ohjelman kahdelle pääprioriteetille, toista pääprioriteetille, jotka ovat tärkeitä, jotta maa voi siirtyä kohti ehdokkuutta. Kiitoksia. Thank you very much to our... Kiitoksia albanilaisille vieraillemme toivotan teille kaikkea menestystä maassanne ja odottelemme sitten oikeudenmukaisia presidentinvaaleja myöhemmin tänä vuonna ja sitten hyviä juhlallisuuksia satavuotis itsenäisyyspäivän kunniaksi. Kiitoksia, että olitte tänään paikalla. So colleagues, we have the last point of our agenda for this afternoon. No niin, kollegat, sitten jatkamme. Seuraavan esitysitän kohtaan kyse on rahasta. Vuoden 2013 budjetti, kolmikantaneuvotteluiden mandaatti. Kollegat, voisimmeko nyt jatkaa? Niin. Eli tämä on nyt ensimmäinen keskustelu tässä valiokunnassa vuoden 2013 budjetista Komissio on esittänyt budjettiluonnoksen huhtikuun lopussa, ja se on pohja sitten vuoden 2013 budjettimenettelylle. Keskustelun tarkoituksena tänään on ottaa kantaa Euroopan parlamentin delegaation mandaattiin, joka sitten ensimmäisellä kierroksella neuvottelee neuvoston kanssa vuoden 2013 budjetista. Tämä on siis alustava lausunto. Tämä varsinainen lausunto tehdään sitten myöhemmin esittelijä on Jäätteenmäki ja tänään hän esittelee lausutuluonnoksen Giovanni Lavian mietintöön, joka on sitten vuoden 2013 budjetin yleisesittelijä osion kolme osalta. Ja nyt annan sitten puheenvuoron Jäätteenmäelle ja hän voi esitellä lausuntonsa. Olkaa hyvä. Ajattelin puhua suomen kieltä. and I don't apologize because it's same language and as German and English and French. Okei. Okay. Ensinnäkin haluan kyllä sitä pahoitella, että tässä on aika tiukka aikataulu, mutta koska Lavian lausunto tai tämä esitys tuli viime viikolla, niin en halunnut tehdä tätä näkemättä ensin hänen kantojaan ja papereitaan. Ja nyt sitten tulee aika tiukat aikataulut, mutta varjot ovat kokeneita ja kyllä te ehditte ja tiedätte kantanne varmaan, vaikka äänestettäisiin heti tämän istunnon jälkeen. Ensinnäkin haluaisin taustaksi sanoa sen, että se ilmapiiri, missä me tänään elämme, on vähän erilainen, tai ei vähän erilainen, vaan on täysin erilainen kuin muutama vuosi sitten. Nyt edetään tiukan budjettikurin kurin aikaa jäsenmaissa. Ja näkisin, että kun EU vaatii tiukkaa budjettikuria muilta, meidän on tietysti itse näytettävä sitten esimerkkiä, emmekä voi esittää lisäyksiä joka asiaan se on haastavaa, mutta se voi olla hyväkin. Me joudumme tämän vuoksi miettimään strategisia painopisteitä. Silloin kun rahaa riittää kaikkeen, niitä ei tule niin miettineeksi. Ja tekin olette varmaan lukeneet monia Garnegin instituutin viimeaikaisia raportteja, jossa asetetaan EUn yhteiselle ulkopolitiikalle haasteita ja, ja toivotaan, että EU miettisi näitä painopisteitä, jos se aikoo kerran yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa harjoittaa siten, että sillä on jotakin vaikutusta. Mutta tämä taustaksi, eli näkisin, että ulkoasian valiokunnan tehtävänä on nyt terävöittää poliittista viestiä ja, ja siis pyrkiä välttämään sellaisia lausuntoja ja budjettilausuntoa ennen kaikkea, jossa kaikkea hyvää esitetään. Eli siinä mielessä voi olla, että tämä on pikkasen erilainen, mutta erilainen on todella tämä tämän hetken taloustilannekin. Toki myönnän ja me kaikki tiedämme, että EU-budjetin suurimmat säästökohteet ovat muualla kuin ulkosuhdebudjetissa. Ulkosuhdebudjetti ei ole suuri, mutta säästötalkoissa kun ollaan, niin silloin ehkä tämänkin valiokunnan kannattaa miettiä joitakin asioita uusiksi. Sitten tämä seitsemänvuotinen budjettikehys on tärkeä ennustettavuuden kannalta mutta se ei valitettavasti ota huomioon muuttuvia budjettitarpeita. Jos joidenkin budjettilinjojen toteutus ontuu tai jatkaa kasvuaan ongelmista huolimatta, on uskallettava ottaa härkää sarvista ja kysyttävä, että miksi näin on. Tiedän, että otan nyt semmoisen herkän asian esille, mutta kuitenkin minusta meidän on myös kysyttävä se, että tämä EUn taloudellinen tuki Turkille kasvaa vuosi vuodelta, vaikka jäsenyysneuvottelut ovat nyt käytännössä pysähtyneet. Ja vielä tärkeämpää on ehkä se, että Turkin talouskasvu on lähes 10 prosentin luokkaa ja EUn talouskasvu, mikä se on, sitä me en uskalla sanoa. On miinusta ja plussaa ja siltä väliltä ja eri jäsenmailla tietysti erilaisia ja vaihtelevat, mutta joka tapauksessa se ei ole lainkaan sama, mikä on, on Turkissa, eli sitäkin voi vähän miettiä. Sitten haluaisin nostaa tämmöisen yleisen periaatteen tästä budjetin läpinäkyvyydestä tavallisen kansalaisen, mutta itse asiassa ei vain tavallisen kansalaisen, vaan myös parlamentin jäsenten on hyvin vaikea tietää, mihin EUn ulkosuhderahoja laitetaan ja ennen kaikkea, mikä on näiden annettujen rahojen, käytettyjen rahojen vaikuttavuus. Me ehkä tässä valiokunnassa tiedämme, mihin rahat menee, mutta veikkaisin ja väittäisin, että me emme tiedä aina, mikä merkitys sillä on tai miten se on käytetty. Ja jos ajattelemme, kun käytämme omia rahojamme, kyllä me silloin mietimme, mikä on vaikutus. Tässä kun on yhteiset rahat, niin ei aina mietitä sitä, mikä se vaikutus on. Ja sen vuoksi kannattaisi miettiä, pitäisikö tätä budjetin avoimuutta lisätä. Ja ainakin kun puhutaan kehitysyhteistyövaroista, mutta myös kaikista varoista, niin kyllä se hyväksyttävyys on sitä suurempi, mitä paremmin tiedetään, mitä rahoilla on saatu vastineeksi. Sitten kolmikantaneuvotteluissa on jälleen nostettava esille kysymys hyvästä budjetoinnista – se on iso asia ja komission ei pidä luoda keinotekoisia budjettimarginaaleja budjettineuvottelujen keinotekoiseksi helpottamiseksi, vaan budjetoidaan se, mikä todella arvioidaan käytettävän. Tämä näin lyhyesti ja mielelläni kuulen kommentteja ja käydään keskustelu. Kiitos. Thank you very much, uh, madam. Kiitoksia. Nyt äänsin sitten oikein tämän nimen. Pyydän anteeksi sitä väärää lausumusta. Nyt sitten EPPn varjoesittelijä Gaaler. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät Anneli Jettenmäki, alle sprachen sind gleichberechtigt. Kaikki kielet ovat tasa-arvoisia ja nyt sitten minäkin puhun saksaa. Eli kiitoksia tästä esityksestä, näistä ajatuksista. On ihan hyvä, että tämänhetkisessä tilanteessa teemme kaikkemme, emänostaan rahojen käyttämiseksi. Useinhan yleisö katsoo, että rahaa on käytetty väärin tai että rahoja on käytetty liikaa – vaan meidän täytyy aina, oli sitten kriisi tai ei, niin meidän täytyy käsitellä näitä varoja hyvin huolellisesti ja kohdennetusti, jotta niillä saadaan parhaat mahdolliset tulokset. Eli tämä nyt on aivan kiistämätöntä. Samaten niinä vuosina, kun olen ollut täällä parlamentissa mukana, ulkopolitiikan täytäntöönpanossa on aina ollut kroonista alirahoitusta, ja se on totta. Totta kai me haluamme olla aktiivisessa roolissa maailmassa, jotta olisimme Euroopan unioni, joka on merkittävä ja joka pystyy puolustamaan omia etujaan. Ja siksi meillä pitää myöskin olla riittävästi varoja käytössämme. No, ongelma ulkopolitiikassa jos verrataan vaikka näiden seitsemän vuoden hankkeita kulttuurin alalla tai rakennerahastojen alalla tai missä hyvänsä, niin ulkopolitiikassa jotain ennennäkemättä voi tapahtua yhdessä yössä. Ja sitä ei tietenkään voi ottaa huomioon suunnittelussa. Ei voida suunnitella mitään sotaa tai luonnonkatastrofia etukäteen. Tai kun ajatellaan, että jokin konflikti laajenee tai konflikti kestää hyvin pitkään. Eli siksi tällaisia asioita on vaikea ennustaa. Eli tässä sanamuotoilussa, no minä valitsisin sanamuodon, joka englanniksi olisi esimerkiksi, että toistaa, että EUn pitää olla maailmassa aktiivisessa roolissa ja pitää EUn budjetissa tähän varata riittävästi varoja. Mielestäni tässä yhteydessä tämä täytyy todeta. Kun kyse on leikkauksista, niin ehkä ei pidä tehdä mitään yleisluontoisia leikkauksia ja mitään, vaan sitten kohdennettuja leikkauksia eri otsakkeisiin. Eli kohdennetusti kaikista otsakkeista pitää tehdä leikkauksia. No sitten olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy katsoa hankkeita, joita ei ole pantu tyydyttävällä tavalla täytäntöön, mutta on tietysti myöskin tärkeää, että komissio antaa riittävästi selvityksiä ja että me voimme sitten ne tarkentaa. No sitten kohta kolme. Mielestäni on tärkeää, että kun ajatellaan näitä itäisiä tai eteläisiä kumppanuuksia, meidän täytyy tehdä se, mikä on tarpeen. Kummallakin alueella on hyvin paljon tärkeitä asioita tehtävänä, joten kumpaakin aluetta, kumpakin alue pitää erityisesti, kumpikin alue pitää mainita erityisesti. Ja sitten yksi kysymys, joka minulle tuli nyt mieleen, kun ajatellaan tätä eteläistä kumppanuutta ja kolmen prosentin lukemaa, jota ollaan leikkaamassa, onko tämä nyt sitten ehkä vääränlainen viesti? Tietysti voidaan keskustella siitä, onko arabi kevät epäonnistunut tietyissä maissa tai onko se lähtenyt eri suuntaan, mutta tällä hetkellä ei nyt pitäisi tehdä leikkauksia näissä kohdissa, koska muuten saattaa tulla sellainen käsitys, että me emme hyväksy sitä kehityssuuntaa, joka siellä nyt on syntynyt. Meidän pitää olla valppaina ja meidän täytyy myöskin investoida sitten oikeisiin asioihin. Mutta mielestäni on tärkeää, että kumpikin maantieteellinen ulottuvuus otetaan oikealla tavalla huomioon. Kohta neljä. No, minäkin olen usein huomannut, että tähän on satsattu liian vähän. Ja sitten on tehty korjaavia korjauksia esimerkiksi Palestiinan osalta. Eli ehkä tässä olisi parempi sanamuoto englanniksi rahoitussitoumukset, jotka heijastelevat budjettikauden todellisia vaatimuksia, jotta voidaan varmistaa, että EU voi tehokkaasti tukea kestävää rauhanrakentamista, siis jotain tämän suuntaista. kohdassa viisi, no minä laajentaisin tätä vähän. Kyse ei ole pelkästään arktisista tai pohjoisesta ulottuvuudesta. Tämähän on aika laaja käsite, eli voitaisiin edistää pohjoisen. Eli high north ehkä olisi parempi englanninkielinen termi tässä kuin tämä northern dimensions policies. Sitten kohta kuusi. Tehokkuus EUn tuessa on tehtävä selväksi kaikissa yhteyksissä. Niin no, siinä nyt oli tärkeimmät huomioni tekstiin tässä vaiheessa. Kiitos. Much, Mr. Gala. Kiitoksia. Ja sitten SND-ryhmästä Munjit. Gracias, Kiitoksia puheenjohtaja. No, meillähän on nyt tämä jätteemän lausuntoluonnos. Viime vuonnahan hän oli mukana laatimassa ulkoasiabudjetin lausuntoa. Ja mielestäni me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että meillä pitää olla budjettikuria, mutta budjettikuri ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pitäisi luopua politiikasta ja tässä tapauksessa luopua EUn tavoitteesta olla globaali globaalisti merkittävä toimija. Näin ollen tänä vuonna meillä nyt on mietintö ja ulkoasian valiokunta toimittaa sen sitten budjettivaliokuntaan, niin siellä keskustellaan tästä kolmikantaneuvotteluissa. Ja se on ristiriidassa sen suunnitelman kanssa, joka on laadittu, ja muistuttaisin galleriakin tästä. Eli otsake neljä historiallisesti on alirahoitettu. Ja jos me haluamme harjoittaa hyvää EUn ulkopolitiikkaa, niin meillä on oltava riittävästi rahoitusta. No avoimuus, totta kai, siitä olemme kaikki samaa mieltä. Sehän on yksi näistä jäteenpäin tärkeimmistä kohdista, mutta avoimuus ei tarkoita vähemmän menoja, vaan sitä, että pitää käyttää varoja paremmin ja näkyvämmin. Ei sitä, että varoja leikataan. No sitten toiseksi, emme voi sanoa, että pitäisi supistaa, koska nyt on säästöjen aika ja missä sitten pitäisi tehdä leikkauksia. EUllahan on kunnianhimoja kansainvälisenä toimijana. Ja tämä mielessä pitäen emme ole iloisia siitä, tai siis emme voi sanoa, että me olisi samaa mieltä siitä, että, siis, anteeksi, siis olen me samaa mieltä siitä, että nyt leikataan varoja hankkeista, joita oikealla tavalla ei ole pantu täytäntöön. Mutta tämä nyt ei tarkoita sitä, että tehdään tasapainoleikkaus kaikkiin näihin otsakkeisiin, vaan meidän täytyy havaita, mitkä ohjelmat eivät toimi, ja sitten puuttua siihen oikealla tavalla, jotta voimme oikaista tilanteen näiden hankkeiden osalta. Mutta tämä ei tarkoita mitään radikaalia, kaiken kattavaa leikkausta kaikista hankkeista meidän täytyy katsoa eri otsakkeita, joiden piirissä näitä hankkeita on sitten pääty täytäntöön. No sitten minusta on aika huolestuttavaa, kun sanotaan, että komissio kohdassa kaksi, että komissio keinotekoisesti puuttuu tiettyihin otsakkeeseen neljä hankkeisiin, helpottaakseen sitten budjettisovittelua. No, silloin kun komissio ehdottaa rahoitusta, se johtuu siitä, että se on katsottu, millaisia tarpeita on. Joka tapauksessa tässä valiokunnassa historiallisesti on vaadittu, että olisi riittävästi rahoitusta tälle otsakkeelle. Emme voi olettaa, että silloin kun on riittävästi rahoitusta, niin silloin halutaan vain helpottaa neuvotteluita. Mielestäni näin ei voi kirjata tähän. No sitten kohta viisi. Arktinen ja pohjoinen ulottuvuus, no totta kai se on tärkeää, mutta jos me mainitsemme nämä ulottuvuudet, niin täytyy mainita myöskin muut ulottuvuudet ulkosuhdetoiminnassa, jotka ovat yhtä tärkeitä. Ja kuten olemme todenneet muissa yhteyksissä, naapuruspolitiikka etelän suuntaan, erityisemmin, erityisesti suhteet latinalaiseen Amerikkaan, joka liittyy 2020-strategiaan, se pitäisi myöskin ottaa mukaan tähän mietintöön. Ja kaikki ulottuvuudet, jotka meistä ovat keskeisiä EUn ulkopolitiikassa. Ja sitten kohdassa neljä, eli lähi rauhanprosessin rahoitus. Gaalerin kanssa olen samaa mieltä siitä, että tämä täytyy nyt muotoilla toisella tavalla. Ja katson, että jätemään lausunto, jota haluan kiittää hänen tekemästään työstä. Kaikki hyvä työ ansaitsee maininnan, mutta tässä täytyy nyt käyttää täysin erilaisia termejä kuin Jäätemäki, jos me haluamme, että meillä on vähän liikkumavaraa kolmikantaneuvotteluissa ja budjettivaliokunnan kanssa. Lävian kanta on sellainen, että meidän valiokuntamme lausunto sopii siihen hyvin yhteen. Kiitos. Thank you very much, Madam Munit. Kiitoksia Munit. Ja sitten vihreistä Brandner. Um, herzlichen Dank. Um... Kiitoksia. No, ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelijaa tästä työstä. Pari kysymystä. Ensimmäisessä kohdassa sanotaan, että emme halua ottaa tätä kohtaa leikkausten kohteeksi, ja sitten täytyisi sanoa, että missä leikkauksia tehdään. No, valiokuntana meidän täytyy miettiä painopistealueita ja sanoa, että tässä voidaan leikata ehkä latinalaisesta Amerikasta tai en tiedä mistä. No, leikkauksia tehdään, mutta sitten kuitenkaan ei sanota missä, ja se on mielestäni aika hankalaa. Eli ehkä voitaisiin vähän täsmentää tätä, niin jos vain sanotaan näin yleisesti, niin mielestäni hiukan vaikea puuttua siihen. No sitten toinen kohta. Muniskin tästä juuri äsken puhui. En nyt tiedä, mitä nämä keinotekoiset korotukset ovat, tai ainakin se täytyy sitten täsmentää ja sanoa, että missä tällaista keinotekoista toimintaa on tehty. Eli tämä täytyy vielä tarkemmin tähän kirjata. Eli tästä haluan vielä lisätietoja. Sitten kolmoskohdassa tässä on puhuttu määräverojen lisäämisestä, tai tässä on vain, että huomauttaa ja että pitää hyvänä. Tässä puhutaan idästä, mutta ei kuitenkaan etelästä, ja mielestäni se on aika dramaattista, kun ajatellaan Välimeren eteläpuolista aluetta. Tämä on aikamoinen yllätys, eli vähintäänkin tämä pitäisi nyt laittaa samalle tasolle Etelä-idän kanssa. En tiedä, onko tähän jokin poliittinen syy vai miksi Etelä ei ole tässä mainittu ollenkaan. Sitten muita kysymyksiä. Täällä on osia, joissa puhutaan alirahoituksesta, esimerkiksi naapuruspolitiikassa. Siellä ei ole riittävästi vielä rahoitusta. No sitten yksi kohta, joka mielestäni puuttuu Eli ulkosuhdehallinnon kustannukset. Tässä puhutaan tästä 5,7 prosentin korotuksesta, mutta ei ole sitten kuitenkaan tarkemmin sanottu, mistä tämä lisäys johtuu. No, meidän täytyy sitten ehkä ensi vuonna AD14 se 118 nousee 119, eli tähän laittaisin kyllä kysymysmerkin, ja miksi tarvitaan 11 uusta AD-virkaa? Muissa kategorioissa ei ole mitään uusia virkoja tulossa. Eli ainoastaan tämä AD14-luokkaan on näitä lisävirkoja tulossa, eli tähän olen laittanut kysymysmerkin, miksi tämä on näin. Sitten myöskin liittyen ulkosuhdehallinnon budjettiin, Eli tämä turvallisuuspalvelun budjetin korottaminen on aika yllättävän suuri. Siellähän on korotus lähes 30 prosenttia, eli haluaisin tästä kyllä esittää kysymyksen, eli missä maissa nämä sopimukset ovat kallistuneet näin paljon. Sitten hyvänä pidän budjetin osalta sitä, että varat, jotka on varattu pilottihankkeisiin, konfliktien ennaltaehkäisyyn. Ne on nyt otettu mukaan normaaliin budjettiin. Ja tämä on mielestäni hyvä. Tämäkin on osa näitä korotuksia. Eli haluaisin vähän lisätäsmennyksiä tiettyihin kohtiin ja nimenomaan näistä kohdista, jotka mainitsin, ja näihin teemme tarkistuksia. Ja siis aluksi oli näitä kysymyksiä, ja ehkä kun nämä saadaan selvitetty, niin varmasti pääsemme aika nopeasti samalle linjoille. Kiitos. Kiitoksia, Brandner. Nyt annan jälleen valmistelijalle puheenvuoron, jos haluatte vielä kommentoida vähän näitä varjoesittelyiden puheenvuoroja. Eli Jäätteenmäki, olkaa hyvä. Kiitoksia hyvin asiantuntevia ja odotettujakin kommentteja. Olen varma, että me saamme tästä seuraavissa tapaamisissa ihan kelpo paperin ja yksimielisen paperin. Haluaisin vain todeta esimerkiksi siihen, että en ole missään tapauksessa luopumassa EUn globaalista roolista mutta voisi kysyä, mikä sen globaali rooli tällä hetkellä on. Onko sillä sitä todella? Äh, ehkä voi olla niinkin, että jos keskitymme johonkin, niin niissä asioissa EU voisi saada enemmän painoarvoa ja vaikutusvaltaa se, että käytetään enemmän rahaa aina, ei välttämättä tarkoita parempaa. Se voi tarkoittaa, mutta se ei välttämättä tarkoita parempaa. Ja minun mielestäni meidän on kyllä, ei vain budjettimielessä, vaan yleensäkin käytävä kyllä keskustelua, mikä tämä EUn globaali rooli tänä päivänä on. Se on vähentynyt ja se on vähenemässä, mihinkä me haluamme käyttää varoja ja poliittista vaikutusvaltaa. Sitten mistä leikataan? Se minun mielestäni on sellainen yhteinen asia, joka, joka sitten katsotaan. Sitten se, että täällä ei ole Arab Spring mainittu, niin se nyt ei välttämättä kyllä tarkoita sitä, että siitä pitäisi leikata. Täällä on eteläiset alueet, se on nyt tietysti kyllä tähän Palestiina-asiaan keskittynyt, mutta varmasti olemme yhtä mieltä siitä, että on tärkeää, että Euroopan unioni on mukana vaikuttamassa, jos nyt enää voi puhua arabikevään asioista, millä nimellä sitä nyt käytetäänkin, No, sitten tämä, nämä oli varmaan nämä turvallisuuspalvelun lisäykset ja nämä, niin ne ovat varmaan komissiolle, neuvostolle tarkoitettuja kysymyksiä enemmänkin. Minusta on myös hyvä, että konfliktien ehkäisy ja pilottihankkeet ovat tässä saaneet lisäystä. Varsinkin konfliktien ehkäisy olisi kyllä sellainen, johon EU voisi keskittyä enemmän ja hakea sitä kautta vaikutusvaltaa ja ennen kaikkea sitten parempaa ö, lähiympäristöä ja vähän kauempaakin ympäristöä. Mutta tältä pohjalta on hyvä jatkaa. Kiitoksia. Thank you very much, Madam Kiitoksia. Eli nyt sitten tietoja näistä tarkistuksista. Määräaika on huomenna puolelta päivin. Ja niitä voi tehdä vain englanniksi, koska aikataulu on näin tiukka. Sitten seuraava kokous huomenna 15. toukokuuta kello 17-18.15. Libyan varapääministeri on täällä ja keskustelemme maan tulevista vaaleista. Onko muita asioita? Muniz. A question of order. Ihan vain työjärjestyskysymys. Haluan vastustaa, koska täällä nyt ei ole kukaan ulkosuojahallinnosta eikä komissiossa puhumassa budjetista. Yleensähän kun keskustelemme jostain kohdasta, niin jonkun pitäisi olla täällä komissiossa kertomaan, mikä on sitten komission kanta lausuntoon. Näin nyt ei ollut. Ja sitten toiseksi kun ajatellaan tarkistuksia ja tätä menettelyä. Vielä järjestelmässä ei ole kaavakkeita, normalisoituja kaavakkeita, joilla voidaan tehdä tarkistuksia tähän asiaan. Meidän pitää esittää nämä tarkistukset huomiseen mennessä. No, sitten vielä kaksi huomiota, jotka liittyvät tähän sisältöön. Nyt kun pitää tehdä paremmin käyttää varoja, Israel tuhansi Palestinassa viime vuonna 56 teosta, joihin rahoittamisen EU oli osallistunut. Meidän täytyy katsoa, miksei lisätä varoja välineille, jotka liittyvät rauhan edistämiseen esimerkiksi turvallisuuden alalla. Eli mielestäni meidän pitäisi keskustella pidempään tästä lausunnosta, ja meidän pitää käydä hyvää keskustelua, jossa selvästi kävisi selväksi, mikä on tämän valiokunnan kanta. Ja kun annetaan näitä valmistajan toimia, niin meidän pitää ajatella koko valiokuntaa. One clarification maybe, uh... Ehkä yksi selvennys. Tässä nyt oli väärinkäsitys. Siis tämä määräaika ei ole tätä lausuntoa varten, vaan liittyy kolmikantaneuvotteluiden mandaattiin. Eli myöhemmin tulee sitten, siis tätä budjettia, budjettilausuntoa ei nyt siis korjata tarkistuksen. Uh, Mutta olen aivan samaa mieltä Munisin kanssa siinä, että saimme tämän vasta viime viikolla keskiviikkona. Eikä tässä ole edes viikkoa ennen määräaikaa, eli aika on kovin lyhyt. I was advised by our... Sihteeristolta sain juuri kuulla, että meidän täytyy 24. toukokuuta äänestää, samoin muiden valiokuntien, eli meillä ei ole kovin paljon aikaa tarkistuksille. Aivan realistisesti. Torstaina perjantainahan me emme neuvottele, vaan ensi viikolla varjojen kanssa neuvotellaan. Eli ei sillä ole väliä, onko tämä määräaika nyt sitten tiistaina vai keskiviikkoiltapäivänä, mutta meidän kannaltamme se on tärkeää, onko se tiistaina vai keskiviikkona. Okei, okay, I leave this... Uh, uh... Selvä, eli... Siis sovitaanko keskiviikko? Sovitaan siis keskiviikosta puolelta päivin. Se oli viimeinen kohta esityslistalla tänään. Eli hauskaa illanjatkoa ja nähdään huomenna.